Buenas tardes. Eh, Hyvää iltapäivää. Vähän meitä on, mutta maanantai kun on vähän mutkikas päivä aina. Aloitetaan kuitenkin. Tässä on, on odotettu jo kohteliaisuus, minuutit riittävästi. Eli aloitetaanpa esityslista kohdilla pahoittelut puheenjohtajan puolesta. Herra Sikierski ei tänään iltapäivällä voi olla paikalla – Koko iltapäivänä ei voi olla. Hän esitti pahoittelunsa poissolostaan. Ensinnäkin esityslistan mukaan ensimmäisenä on esityslistan hyväksyminen. Jos ei kenelläkään ole mitään vastustettavaa esityslistan luonnokseen, on esityslista hyväksytty. Sitten seuraavaksi kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Eli sanoisin sen verran, että tämä kokous tavalliseen tapaan nähdään myös suoratoistona. Ja vielä muistuttaisin teille, vaikka täällä nyt ei kovin monta paikalla myöhemminkin voidaan muistuttaa, mutta muistuttaisin kaikille kuitenkin, että teidät on kutsuttu joulukokteilille kokouksen päätteeksi kello 19. Tässä samassa salissa siis. Eli jäätte vain odottelemaan, että saadaan työhoidotuksia ja sitten kello seitsemäksi olette kaikki kutsuttu joulukokteiltilaisuuteen valiokunnassamme. Ja kuten totesin tässä samassa salissa kokouksen päätteeksi kello 19 Korostan tätä nyt, koska tässä ihmisiä tulee pikkuhiljaa mukaan, että tieto menisi perille kaikille. Ja sitten vielä tulkkauksesta. Meillä on 19 kieltä käytössä. Tsekki, Latvia, Malta, Iiriä ei ole tarjolla. Ja sitten vielä pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 5. marraskuuta. Ja siinäkin, jos ei kukaan sitä vastalausetta, niin 5. marraskuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja voidaan hyväksyä kohdassa kolme esityslistalla. Kohta neljää. Me saamme selonteon teon valiokuntamme valtuuskunnan virkamatkasta Bulgariaan 29-31. lokakuuta. Tämä on viimeisin virkamatkostamme lokakuun lopulta kuluvaa vuotta. Eli tämä valtuuskunta kävi noina päivinä Bulgaariassa ja sen järjesti Momchel Nekov SD-ryhmästä – Bulgariasta ja Vladimir Urutsev kansanpuolueesta, niin ikään Bulgariasta. Mukana olivat puheenjohtaja Sikierski, Herbert Dorfman, Maria Neuchel, Marc Taravella, Maria Lidia Senvera Rodriguez ja Jacques Colombier. Tarkoituksena oli siis arvioida, minkälaisia menestyksiä ja haasteita Bulgaarin puheenjohtajuuskaudella saatiin aika maataloudessa ja kiitos vain kaikille järjestelyistä. Siinä oli iso urakka myös Bulgarian kaudella eläinten hyvinvointiin liittyen. Virallisessa ohjelmassa oli tapaamisia Bulgarian maatalousministerin kanssa, maatalousvaliokunnan puheenjohtajan kanssa – Tapasimme kansalaisjärjestöjä ja totta kai tuottajien edustajia ja kävimme paikan päälläkin maaseudulla eri kohteissa. Ne, jotka osallistuivat tähän valtuuskunnan, saivat hyvin autenttisen kuvan Bulgarissa, sitä paitsi oli vielä aurinkoinen sääkin. Eli sihteeristö laati tästä myös kertomuksen ja se on jaettu kaikille sähköpostitse. Se pitäisi teillä kaikilla olla. Ennen kuin avaan keskustelun, haluaisin kiittää kaikkien nimissä herroja Nekov ja Urtsev matkan ja ohjelman järjestelyistä. Ohjelma oli kovin mielenkiintoinen. Herra Nekov ei taida olla paikalla, mutta toinen järjestäjätaho, herra Urutsev, kyllä on. Ja hänkin saa tässä nyt puheenvuoron kertoakseen lyhyesti tästä matkasta ja mitä kokemuksia kertoo. Olkaa hyvä, herra Rutsev. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Minulla on ilo kertoa meidän valiokunnan Bulgarian virkamatkan löydöksistä, joka järjestettiin lokakuun lopulla tänä vuonna. Kaiken kahdeksan parlamentin jäsentä neljästä poliittisesta ryhmästä oli virkamatkalla mukana. Ensiksi haluaisin tuoda esille sen, että tämä oli meidän valiokunnan ensimmäinen virkamatka Bulgaariaan sen jälkeen, kun maa liittyi Euroopan unioniin. Tämä järjestettiin joitain kuukausia sen jälkeen, kun Bulgaarian puheenjohtajuuskausi Euroopan unionin neuvostossa tuotiin onnistuneesti päätökseen. Ja puheenjohtajuus työskenteli omalla kaudellaan hyvin vahvasti YMPn 2020 jälkeiseen aikaan. Halusimme virkamatkalla nähdä paremmin, mitkä ovat Bulgarian viranomaisten ja eri sidosryhmien haasteet liittyen YMPn täytäntöönpanoon ja halusimme myös kuulla näiden ehdotuksia, mitä tulee YMPn kehittämiseen vuodesta 2020 eteenpäin. Virkamatka sisälsi tapaamisen maatalousministerin kanssa, ministeriön edustajien tapaamisen, metsätalous- ja elintarviketalous teollisuuden tapaaminen. Tapasimme parlamentin jäseniä, jotka istuvat maatalousvaliokunnassa ja tapasimme myös kansalaisjärjestöjä maatalousalalta. Tähän tilaisuuteen osallistui yli 15 järjestöä, jotka edustavat eri sektoreita, kasvikset, hedelmät, luomu, talous, luomumaatalous, vilja, eläinten kasvatus, mehiläisten kasvatus muiden muassa. Me vierailemme myös useilla perinteisillä bulgarilaisella maatilalla, ruusu, laventeli, tislaus, hedelmä, tarhoilla, vihannestiloilla, bulgarilaisilla maatiloilla. Muiden muassa. Ja me käsittelimme kokouksissa yömpen tulevaisuutta, siihen liittyviä ehdotuksia ja puhuimme siitä, kuinka on mahdollista räätälöidä tämä politiikka kansallisiin tarpeisiin, varsinkin Bulgarian tarpeisiin. Kaikki kokivat, että tarvetta paremmin rahoitetulle YMPlle on, ja on tärkeää, että edunsaajien kannalta myös yksinkertaistetaan YMPtä. Tätä uutta toimitusmallia tuettiin, suoratukia haluttiin enemmän ja lisäksi haluttiin, että nuoret viljelijät pääsevät viljelysmaahan helpommin käsiksi. Tästä käytiin suoria keskusteluja. Mitä tulee maahan, mitä tulee maanviljelijöiden mahdollisuuden päästä viljelemään maata, niin tähän on nyt lainsäädäntöputkeessa oma ehdotus Bulgariassa. Erittäin paljon tärkeää huomiota kiinnitettiin muun muassa tuotantosidonnaiseen tukeen, muun muassa tuokaviljelyiden kohdalla lisäksi nautaeläin kasvatuksen tilanteeseen kiinnitettiin huomiota, varsinkin tuotantosidonnainen tuki epäsuotuisilla vuoristoseuduilla oli keskustelun keskiössä. Kaiken kaikkiaan äh, voidaan sanoa, että tämä virkamatka oli sangen hedelmällinen. Keskustelut, tapaamiset, järjestelyt olivat kaikki onnistuneita. Agrivaliokunnan jäsenet näkevät kaikki omin silmiin, että maassa on erittäin paljon potentiaalia, uniikkeja, korkealaatuisia tuotteita ja että maatalous on avainasemassa maaseudun sosiaalis taloudellisessa kehityksessä. Kiitos paljon. Muchas gracias, señor. Kiitoksia kovasti, herra Rutsev. Herra Tarabella. Merci, president. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä en nyt tässä mene sen kun enempää yksityiskohtiin kuin kollega Rutsev, joka oli aivan erinomainen johtaja tällä matkalla maatalousvaliokunnan matka Bulgarian osoitti sen, että kyseessä on monimuotoinen maatalousmaa, on erilaisia kasvattajia, lampaan kasvattajia, jotka valittavat sitä, että Bulgariassa vain miljoona lammasta tänä vuonna, kun niitä oli aikaisemmin 16 miljoonaa. Ja tämä kaikki on seurausta globalisaatiosta ja kaikki lampaaliha tulee maailman toiselta puolelta. Ensimmäisen päivän vierailu Grastevasin kanssa oli erittäin mielenkiintoinen myös. Ja ketään ei varmaan yllätä myöskään se, että siellä ei katsota hyvällä silmällä mahdollisesti myös sitä, että tuille tulee katto, vaikka itse asiassa se ei olisi huono, sillä Bulgariassa niiden kun unionin kaikissa maissa valtava enemmistö tuista menee erittäin pienelle määrälle viljelmiä biologisen luomuviljelytila äh, oli erittäin mielenkiintoinen, joka itse asiassa tuottaa suuren tuotantoa tässä suhteessa. Jopa kasvihuoneet ovat pelloilla. Ja siellä erityisesti viljellään vihanneksia. Erittäin mielenkiintoista nähdä. Damascenassa äh, ruusuöljyn tuotanto ja siitä johdetut tuotteet Yksi hehtaari ruusupensaita merkitsee 9 tonnia ruusun terälehtiä ja tarvitaan 3,7 tonnia, jotta saadaan litra tätä ähm, aromiöljyä. Voitte kuvitella, että minkä verran se sitten maksaa ja kuinka paljon täytyy viljellä, jotta saataisiin 0,5 millilitraa öljyä. Tämä on valtava työ, joka meille selitettiin kyllä aivan erittäin tyhjentävästi. Sitten äh, mehiläisviljelijät kävivät täällä Brysselissä luonamme komissaari Gabrielin aikaan ja kävit, ne kävivät täällä selvittämistä tilanteessa ja siellä Kaloferissa tapasimme yhden ne toiveet, joita hän esitti, kuten myöskin kaikki, ovat samankaltaisia kuin muilla mehiläisviljelijöillä. Euroopassa. No, viiniä ei voi jättää tietysti syrjään silloin, kun käydään Bulgariassa. Kävimme Hasenovgradissa. Ja siellä oli tällainen rypäle laji, jota minä en tuntenut. Se oli todella yllätyksellistä. Ja viimeisenä päivänä, kun kävimme sitten parlamentin kollegoiden luona Karjansheva, joka on siis parlamentin puhemies, otti meidät siellä vastaan. Me kävimme erittäin hyvää vuoropuhelua kollegoidemme kanssa ja puhuimme edistysaskeleista. Mielestäni heillä oli hyvät tiedot uudistuksista ja ottivat esille sen, mitä he kannattavat ja mitä he pelkäävät. Kaiken kaikkiaan oli hyvä vierailu. Kiitän molempia kollegoitamme siitä, että tämä ohjelma oli niin täysipainoinen ja tasapainoinen. Ja saimme tavata ihmisiä kentällä, jotka meille olivat todellinen tiedonlähde ja ehdottomasti myös inspiraation lähde. Kiitos. Kiitoksia Mark. No nyt haluaisin toivottaa terveyksiä nuoria opiskelijoita Paolo de Castro kutsumina Brysselin vapaasta yliopistosta. Tervetuloa. Hekin työstävät YMPT. Ja toivottavasti tämä kokemus täältä on miellyttävä teille kaikille. Ja sitten puheenvuoronsa herra Neutschev. Ich möchte unbedingt auch die Gelegenheit nutzen, erstens mal bei den Mit Haluaisin ehdottomasti käyttää tässä tilaisuutta kiittääkseni avustajia, jotka tekivät kaltaisen ohjelman. Sitä ei todellakaan yksin kurota kasaan, vaan se vaati paljon työtä. Kaksi kohtaa olivat erityisesti mielenkiintoisia. Ensinnäkin tässä jo otettiin huomioon että tämä matausmaan keskittyminen. Jos 6 prosenttia bulgarilaisista yrityksistä saa 90 prosenttia suorista tuista, niin silloin tässä on kyllä kysymys siitä, että kannattaa pohtia sitä, millä tavalla näitä tukia tulisi tulevaisuudessa jakaa ja käyttää. Sillä tämä jakauma on kyllä todella epäoikeudenmukainen. Tuossa maassa nähtiin, että tuo jakauma on todella aiheuttanut suuria eroja ja siellä on suuryrityksiä. Kun busilla matkustimme tuon maan halki. Myös Bayerissa on muuten tämänkaltaista toimintaa. Pienet maatalousyritykset, joissa on vain muutama eläintalon takana, niillä on hankala pärjätä. Lisäksi Bulgarian maa, joka tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia. Me näimme todella hienoja viljelmiä, mutta tällainen suuri jakoma ei saa syntyä EUn sisällä niin, että kun pienyritykset kasvavat suuriksi, ne tulevat kilpailukykyisiksi, niin silloin suuryritykset saavat kaikki rahat. Ja toinen kohta, jonka haluaisin ottaa esille, koski mehiläisviljelmiä. Siellä kollegat ehkä tietävät, että kysymys on siitä, että siellä ei ole enää mehiläiskasvattajia siitä syystä, että moni on muuttanut muualle Eurooppaan. Ja meidän täytyy katsoa myös sitä, että tämänkaltaiset mahdollisuudet pitää säilyttää, jotta pölytyminen tapahtuisi myös luonnossa. Minun mielestäni tämä er, jakautuminen, erittäin suuriin yrityksiin ja pienyrityksiin on se, joka on kuitenkin kaikkein tärkein asia. Meidän täytyy siihen kiinnittää huomiomme. Ja pölytyskysymys sitten, jos on hedelmätarhoja, vihannestarhoja, niin silloin äh, nähdään se, missä määrin tällainen pölyttäminen on tärkeä, Meidän täytyy ehdottomasti huolehtia siitä. Tarkistukset on esitetty Emme mä nyt esittää yhtään sen enempää tähän uuteen uudistukseen, mutta tulevaisuudessa kun asiasta äänestämme, meidän täytyy tukea sen kaltaisia maita kuin Bulgaria. Ja kiitän vielä kerran teille, teitä sitten tämän matkan järjestämisestä. Gracias, Maria. Kiitos Maria. Rova Lidia Sandra. Eh, gracias. Bueno, simplemente decir que estuvo... Ihan vain toteaisin, että kaikki oli hyvin järjestetty. Meidät otettiin hyvin vastaan. En nyt käy läpi kaikkia vierailukohteita, koska tässä muut jäsenet puhuivat siitä. Mutta minä kyllä kaipasin pari tapaamista. Ensinnäkin maaseudun naisten kanssa. Ja me totesimme, että meidän pitäisi mennä tapaamaan myös näitä naisia, kun vierailuja teimme, mutta ei se toteutunut. Ja sitten toinen pienviljelijät. Me nimittäin näemme vain suuria tiloja paremminkin, mutta kyllä minä jäin kaipaamaan myös tapaamista tai kontaktia pienviljelijän kanssa. Muuten kaikki kyllä hyvin, kaikki oli kovin kiintoisaa, mutta sanoi vain, että sitten jatkossa pidetään se mielessä, kun ohjelmia laaditaan. Kiitos. Gracias. Kiitos Livia. Haluaako herra Urutse vielä jotain sanoa tästä? Ihan lyhyesti vielä, jos haluatte vielä jotain lisätä. Ihan miten vain. Haluatteko puheenvuoron? Благодаря на, на колегите за много точно. Kiitos. Minä haluan kiittää kollegoja täsmällisistä kommenteista virkamatkan liittyen. He ovat onnistuneet havaitsemaan nämä kaikkein suurimmat ongelmat, joita Bulgariassa on ja johon pyritään löytämään ratkaisua. Kiitos näistä. On sanomattakin selvää, että me emme voi käyttää YMPtä ratkaisemaan kaikkia näitä ongelmia. Kuitenkin kansallisella tasolla ollaan tietoisia näistä ongelmista ja pyrimme kansallisella tasolla löytämään lainsäädännön kautta ratkaisu näihin ongelmiin. Kiitos vielä kerran. Virkamatka oli onnistunut. Kiitos herra Urutsev. Ja kiitokset kaikille, koska virkamatka oli varsin kiinnostavaa. Ja jos sopii, menemme kohta viisi esityslistalla. Siinä me kuulemme komissiota delegoidun asetuksen tilasta 17. lokakuuta kuluvaa vuotta. Ja siinä täydennetään asetusta 13.08.13. Tämä liittyy viinialan alkuperänimityksiin, maantieteellisiin merkintöihin ja perinteisiin merkintöihin, kuten vastaväittelymenettelyihin, käyttörajoituksiin, tuotteeritelmien muutoksiin, suojanperutukseen ja merkintöjen panoon. 2018 helmikuussa 22. päivä valiokunta sai kuulla komissiota esittelevän delegoidun säädöksen luonnosta liittyen siis näihin aiheisiin. Alkuperänimitykset, maantieteelliset merkinnöt ja perinteiset merkinnät, merkinnät ja esillepano. Kaikki jäsenet olivat tyytyväisiä komission esitykseen ja sitä, sitä pidettiin vain alan yksinkertaistamisena aidosti, varsinkin, että saadaan yhtenäiset puitteet EU-tasolla. Delegoitussäädös hyväksyttiin komissiossa ja toimitettiin parlamentille 17. lokakuuta kuluvaa vuotta. Eli vastalauseen määrä aika menee umpeen 17. joulukuuta kuluvaa vuotta. Ennen kuin voidaan mitään vastalausta esittämään, niin 5. marraskuuta tänä vuonna kello 12 herra de Castro pyysi, että voitaisiin tarkastelu kautta vielä jatkaa, jotta Euroopan parlamentti voisi tutustua telekonon säädökseen. Herra de Castron huolena on taustalla 45 johdantosa kappale, joka liittyy 51 artiklaan. Se liittyy tuotteisiin, jotka eivät saa tällaista maantieteellisen merkintää tai merkin nimitystä. 21. marraskuuta komissio toimitti parlamentille oikaisun telekonusäädökseen, jotta voidaan tämä virhe korjata. Se koski kaikkia kielitoisintoja, paitsi englanninkielistä kielitoisintoa. Siinä 45 johdantosa kappale käytti termiä processed, jalostettu, ja nyt se on korotettu termillä produced, eli tuotettua. De Castron pyynnöstä käytiin keskusteluja myös koordinaattorit viime kokouksessa. Siellä päätettiin, että komissio pitäisi nyt kutsua keskustelemaan aiheesta, eli tähän tilaisuuteen tänään, ja varsinkin tästä teemasta. Siksipä koordinaattoreiden valtuuttamina saamme kuulla komissiota, missä mennään. Ja tervetuloa komissio herra Joao Onofre Agripe-osastolta, joka on vastuussa tästä aiheesta. Herra Onofre, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta. Alignment of the, to the Treaty of Lisbon. Kiitos. Ensinnäkin siksi 607 artikla puhuu Lissabonin sopimuksessa näistä maantieteellisistä merkinnöistä, alkuperämerkityksistä ja perintöjen äh, perinteisistä merkinnöistä. 16. lokakuuta komissio hyväksyi delegoidun säädöksen ja tarkasteluaika aika on mennyt umpeen. Kolmen vuoden ajan komissio teki läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja alan edustajien kanssa. Me pystyimme ymmärtämään toinen toistemme tarpeet, etunäkökohdat ja komissio vakuuttunut, että tämän kaiken päätteeksi kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Tämä on osa Lissabonin sopimuksen mukauttamista myös sovellettu johdettu lainsäädäntöön. Nyt on ollut korkea aika tullut sille. Nyt on tärkeää, että viinialaa ruvetaan kehittämään, jotta siellä on vakaalla pohjalla myös oikeudelliset puitteet. Aivan alusta lukien haluaisin tehdä aivan selväksi, mistä ei tässä ole kyse. Tarkastelukauden aikana tuli sinne painovirhe paholainen yhteen johdantonsa kappaleeseen, että ikään kuin muiden kuin maantieteellisen merkitysten alaisten tuotteiden osaltakin jouduttaisiin noudattamaan niitä määräyksiä. Me teimme oikaisu välittömästi johdantosokappaleeseen, eli ei tulisi mitään huolta näiltä osin. Niinpä. Mitä muutosta ei tarvita sääntöihin liittyen niiden lajikkeiden osalta, joilla tuotetaan viiniä. Esimerkiksi Italian rypäille tai mäskiä käytetään myös muissa jäsenvaltioissa raaka-aineena. Ja se pitäisi alkuperän merkitä näissä viineissä säilyy entisellään, mikä vielä tärkeämpää. Nyt, kuten jatkossakin, ei ole mahdollisuutta tuoda mäskiä tai viinirypäleitä kolmannesta maasta ikään kuin olisi tuotettu EU-ssa. Ja mitä asetuksessa ei ole, siis oli tämä, ja nyt haluaisin kertoa, mitä siihen tulee mukaan. Tässä merkittävästi yksinkertaistetaan viinien maantieteellisiä merkintöjä, rekisteröintimenettelyä ja myös tuoteeritelmiä. Tämä on nyt virtaviivaistettu vastaamaan muuta alaa elintarvikealalla niin, että voidaan läpinäkyvästi myös peruuttaa ja voidaan kansallisia poikkeuksiakin käyttämään maantieteellisissä merkinnöissä. Varsinkin kuuden kuukauden raja komission tarkastamiselle on nyt tullut mukaan. Siellä on selvä määritelmä myös eri toimille kansallisella EU-tasolla noudattaen toissijaisuusperiaatetta täysimittaisesti ja myös ajatellen hakemusten aikataulua. Näin komissio voi keskittyä vain kaikkein tärkeimpiin seikkoihin, jotka ovat tähdellisiä EU-tasolla. Näin vältetään päällekkäinen työ sen osalta, mitä jäsenvaltiossa jo hoidettiin. Yksinkertaistava lähestymistapa liittyy liittyi viinialaan ja maantieteellisten merkintöjen menettelyihin, ja se on merkittävä kohennus ajatellen järjestelmän tehokkuutta ja tuottajien etujen ajamista. Ja se hyödyttää kaikkia toimijoita maantieteellisten merkintöjen alalla. Tätä uutta lähestymistapaa on noudatettu myös, kun yksinkertaistetaan YMP 2020 jälkeen liittyen elintarvike- viinialaan maantieteellisissä merkinnöissä, kuten myös alkoholijuomissa. Nyt on korkea käytetty tätä mahdollisuutta mukauttaaksemme tätä lainsäädäntöä ja me toivomme, että parlamenttikin tukee tätä telekuntasäädöstä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta, herra Onofre. Herra De Castro seuraavaksi. Grazie, signora. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää komissiota, agri ja johtaja Onofria varsinkin näistä selityksistä. Sanoisin, että minun osalta ainakin komission laatima oikaisu selvästi selkeyttää myös tätä meidän esille ottamaa asiaa. Eli voin näin vastaväitteen peruttaa ja puolan sitä, että mitä pikimiten lähdetään hyväksymään delegoitussäädös. Kiitos. Gracias. Kiitos, herra de Castro. Danton Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Puhuin Paulon kanssa ennen tätä menettelyä ja keskustelin myös toimivaltaisen pääosaston edustajien kanssa. On hienoa, että he ymmärsivät, mitä parlamentti ajoi takaa, joten vältymme tältä suurelta turhalta työltä. Kiitos oikein paljon. Kiitos, herra Dante. Yhteisymmärrys aina tuottaa hyviä tuloksia. Herra Dornvan. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ja, ich möchte mich... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin minäkin kiittää komissiota aivan oikein. Viiniteollisuus on tietysti hyvin tärkeä ja tässä on onnistuttu siinä, kuten edeltäjä sanoi viime viikoilla vielä saamaan selkeyttä tähän keskusteluun ja delegoituja säännöksiä koskeva keskusteluhan on ollut käynnissä jo vuosia erityisesti. Kuten juuri todettiin, nämä uudet säännökset, jotka koskevat tätä tunnustusmenettelyä suojatussa alkuperänimityksestä. Se on erityisen tärkeää, koska olemme saaneet nähdä, että se johtaa ruuhkiin täällä Brysselin lupamyöntömenettelyissä. Ja nyt tarvitaan pientä muutosta sen suhteen, että tämä kaikki delegoidaan takaisin valtioihin. Tätä kaikkiahan ei tarvitse päättää Brysselissä. Minun mielestäni tämä delegoitu säännös on hyvä ja se kannattaa mahdollisimman nopeasti myös saada voimaan. Kiitos, herra Dorfman. Ja jos komissio haluaa vielä jotain, ei. Kovasti kiitoksia huomaan, että tässä on täydellinen sopu löytynyt ja se on oikea tie eteenpäin. Ja sitten seuraavaksi, eli viides kohta hoidettiin siinä. Ja nyt kohtaan kuusi. Odottelemme, että herra Wojciechowski saapuu, eli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Eh, mientras incorpora... No kun hän tänne saapui ja onkin jo tulossa, hän esittelee meille erityiskertomuksen 31 kautta 2018 eläinten hyvinvointi EU-ssa. Kunnianhimoisten tavoitteiden ja käytännön tason täytäntöönpanon välisen kulun umpeen kurominen. Quiero dar en la... Tervetuloa koko valiokunnan puolesta entinen valiokunnan kollega ja nyt tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Ja kuten totesin, hän on, on ollut varapuheenjohtajana täällä ja hän on ollut laatimassa erityiskertomusta, jossa on, on paljon tarjottava myös meidän valiokunnallamme, eli eläinten hyvinvointi, koska siitä on täytäntöpanoa. Mietintökin tulossa tässä valiokunnassa mukana on Envi, Tran, valiokunnat niinkään, Eli siinä on kyseessä asetus 1 kautta 2005 eläinten suojelusta kuljetuksen aikana – EU-ssa sen ulkopuolella annetusta asetuksesta. Herra Jörn Dorman on siinä esittelijämme tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus on laajempi käsittelyltään. Siinä ei ole kyse vain eläinten kuljetuksesta, vaan myös niiden elämästä äh, tilalla ja sitten teurastus. EUlla on eläinten hyvinvointia koskevat standardit ovat kaikkein korkeimpia maailmalla. Ne ovat osa myös yhteistä maatalouspolitiikkaa. Näin päästään eläinten hyvinvoinnin tavoitteisiin käyttämällä täydentäviä ehtoja. Ja rahoittain näitä tavoitteita myös maaseutualueella kehitysrahastosta, mutta on ollut tietenkin ongelmia täytäntöönpanossa, kun standardeja toteutetaan. Ja siitä me nyt sitten kuulemme myös tilinrahoitustuomistoimen kertomuksen yhteydessä. Erityiskertomuksessa käydään läpi tuotantoeläinten hyvinvointia ja ylipäätään täytäntöpanoa, kun on kyseessä EUn uusin eläinten hyvinvointia koskeva strategia 2012-2015. Siinä keskitytään kahteen tärkeään tavoitteeseen. Ensinnäkin standard, vähimmäistandardien noudattaminen ja yhteisvaikutuksen aikaansaaminen Ympin kanssa. Ja no niin, nyt annan puheenvuoron teille, herra Wojciechowski. En tiedä, onnistuuko lausumaan nimenne oikein, anteeksi. Voitte yksityiskohtaisemmin käydä läpi kertomuksen löydöksiä. Toivon ja ihan varmasti käymme tässä eläväisen keskustelunkin, kun teema on niin tärkeä meille. Eli olkaa hyvä, herra Wojciechowski, teillä on varttiaikaa. Thank you, Madam President. Kiitos, rouva puheenjohtaja, kunnianarvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. On kunnia esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen tulokset koskien eläinten hyvinvointia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota eläinten hyvinvointiin. Mahatma Gandhi kerran esitti ajatuksen, että kansan kehitys ja moraalinen kehittämisen aste voidaan arvioida siten, miten eläimiä kohdellaan. Me olemme tietoisia siitä, että EU-kansalaiset ovat yhä huolestuneempia siitä, mikä eläinten hyvinvoinnin taso oikein on. Tämä on SEUT-sopimuksessa mainittuna artiklassa 13. Ne on siinä mainittu tunteviksi eläimiksi. EU:ssa on maailman erät korkeimmat eläinten hyvinvointia koskevat sääntelyt, ja tämä koskee niiden kasvatusta, kuljetusta ja teurastusta. Me kiinnitimme huomiota maatilojen eläimiin, kotieläimiin ja niihin, joita paljon Euroopan unionissa on ja joita, joihin liittyvää lainsäädäntöä myös on erittäin paljon. Katsomme, että kotieläimillä on uhkaa tulla kaltoin kohdelluksi, koska eläinten hyvinvointi aina kulje taloudellisten intressien kanssa käsikädessä. Me kiinnitimme huomiota myös eläinten kuljetusta ja teurastusta. Me katsomme, miten EU-hyvinvointistrategia on pantu täytäntöön. Kiinnitän huomioon tässä kahteen stra- strategian. Se, että noudatetaan tätä, näitä strategian tavoitteita ja saavutetaan synergioita YMPn kanssa. Katsomme, kuinka kotieläinten hyvinvointia Katsomme kotieläinten hyvinvointia viidessä maassa, ja Puola, Saksa, Ranska, Italia. Tutkimukset osoittavat, että EU-se EU-komissio ja jäsenvaltiot ovat täytäntöönpano- ja opastustoimien kautta onnistuneet saavuttamaan useita tavoitteita muun muassa karjojen erilämpitoa ja eläinten asunolosuhteisiin tehty parannukset ovat tällaisia menestystarinoita. Komission täytäntöönpano vie joskus liikaa aikaa, joskus lainsäädännön vaatimat vähimmäisstandardit eivät ole täytäntöönpannuiksi, vaikka tässä on saattanut lainsäädäntö olla voimassa jo 18 vuotta. Lisäksi heikkouksia on olemassa tietyillä osa-alueilla, mitä tulee saparoiden poistoon, sääntöjen noudattamatta jättämiseen pitkissä kuljetuksissa, se, että kuljetetaan huonossa kunnossa olevia eläimiä ja se, että tainnutusvelmiä käytetään teurastuksessa. Lisäksi se, että käytetään tainnut ei käytetä tainnetusta teurastuksessa poikkeuksenomaisesti, niin tämä vaikuttaa uhalta. Me löysimme, että tämä sellaisen löydöksen, että jäsenvaltiot käyttävät tätä tainnutuspoikkeusta melko laaja-alaisesti. Saksassa oli erityinen toimenpide siitä, miten tarkistetaan tämä poikkeuksen ja Puolassa toisaalta ei ollut tällaista toimenpidettä mitenkään käytössä. Myöskään korkeimmat eläinten hyvinvointistandardit eivät muuta tilannetta, mikäli valvontajärjestelmä ei ole tehokas. Me näemme hyviä käytäntöjä, varsinkin mitä tulee siihen, miten viralliset tarkastukset ovat yhdenmukaisia ja kuinka voidaan estää eturistiriitoja. Toisaalta jäsenvaltioiden valvontajärjestelmissä oli myös heikkouksia. Ne liittyvät muun muassa siihen, miten kohdennetaan tarkastukset, varsinkin liittyen elävien eläinten kuljetukseen, vaikkapa Puolan tie valvontayksiköllä ei ollut pääsyä trases järjestelmään Jotkut, eläim, jotkut tilat eivät ole mukana tarkastuksissa, vaikka ne edustavat suurta osaa eläimistä. Italia, Puolassa ja Italiassa ja Romaniassa oli näin. Lisäksi valitus, valitusten tietoja käytetään harvoin. Löysimme ainoastaan kahdessa jäsenvaltiossa, Puolassa ja Romaniassa oli käytössä järjestelmä, jossa on takaraja valitusten käsittelylle. Missä jäsenvaltiossa ei ollut keskusrekisteriä valituksille, että voidaan seurata, kuinka paljon valituksia tulee ja kuinka niitä käsitellään. Komission 2012-2015 eläinten hyvinvointistrategia tunnisti, tunnisti tarpeen parantaa synergioita eläinten hyvinvoinnin ja YMPn välineiden välillä, varsinkin mitä tulee täydentäviin ehtoihin ja maaseudun kehittämiseen. Täydentävän ehtojen mekanismit yhdistävät tilatuet vähimmäistason eläinten hyvinvoinnin suhteen, kun maaseudun kehittämisen politiikka rohkaisee maanviljelijöitä ylläpitämään näitä korkeita standardeja. Eräs avain viesteistämme meidän kertomuksessa on se, että maa, maaseudun maatalouspolitiikan tulee olla vahvempaa ja sen tulee liittyä tiiviimmin eläinten hyvinvointiin. Jäsenvaltioissa on yleisesti ottaen olemassa riittävät täydentävien ehtojen tarkastukset liittyen hyvinvointiin. Toisaalta on vielä tilaa parannuksille liittyen virallisten valvontojen täytäntöönpanon koordinaation oli myös sellaisia tilanteita, joissa viranomaisten langettamat sakot eivät ole suhteessa epäsäännönmukaisuuksien vakavuuteen. Lisäksi arvioimme eläinten hyvinvointia ja maaseudun kehittämistoimia ja katsoimme niitä toimia, jotka ovat hyödyllisiä eläimille ja jos mennään pidemmälle kuin mitkä ovat nämä vähimmäisvaatimukset. Tässä on hyviä esimerkkejä liittyen eläinten tilaan, kesälaiduntamiseen ja se, että sieltä pääsevät nukkumaan olkien päälle. Kuitenkin näitä toimenpiteitä ei käytetty laaja-alaisesti. Puolassa ja Ranskassa päätettiin olla käyttämättä tätä. Ranskassa valinta kansallisen strategian suhteen niin Ranskassa on olemassa eläinstrategia, jossa pyritään rohkaisemaan eläin, viljelijöitä panemaan täytäntöön eläinten hyvinvointiohjelmat. Meillä on useita suosituksia Euroopan komissiolle. Se, että arvioidaan eläinten hyvinvointistrategia, kuinka käsitellä sen päätelmiä ja koska olisi syytä tarkistaa lainsäädäntöä. Olisi tärkeää, että on täytäntöönpanostrategia siten, että voitaisiin puuttua näihin pitkään kestäneisiin ongelmiin, ja lisäksi on tärkeää, että parannetaan koordinaatiota virallisten valvonnan, virallisen valvonnan ja täydentävien ehtojen välillä. Lisäksi on tärkeää, että maaseudun kehittämistukea käytetään paremmin myös eläinten hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseen – Muun muassa se, että vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja annetaan viljelijöille useita eri kannustimia parantaa eläinten hyvinvointia. Hyvät naiset ja herrat, aivan lopuksi minä haluaisin korostaa kolme tärkeintä kysymystä. Olemme aloittaneet keskustelut YMPn tulevaisuudesta ja eräs kysymys on erityisen tärkeä maaseudun kehittämisen ohjelman toimenpide numero 14. Ja meidän näkemyksemme mukaan tämä on konkreettinen hyvä väline. Se on hyödyllinen, mikäli todella halutaan parantaa eläinten hyvinvointia käytännössä. se, että sijat voivat nukkua olkien päällä tai se, että nautaeläimet saavat enemmän tilaa tai kesälaiduntaminen nautaeläimille. Nämä ovat hyviä välineitä ja ne sopivat varsinkin pienille ja keskisuurille tiloille, ei välttämättä suurimmille tiloille. Näitä toimenpiteitä varten käytettiin ainoastaan puolitoista miljardia euroa. Maaseudun kehittämisen varoistaan ja Romania sai suurimman, osan, suurimman osuuden 18 jäsenvaltiota käyttivät toimenpidettä. 10 jäsenvaltiota päättivät olla tätä käyttämättä. Enemmän käytettiin varoja kuin aiemmalla kaudella 2007-2013 15 jäsenvaltiota oli mukana tässä, joten enemmän jäsenvaltiota oli mukana. Nämä ovat kuitenkin konkreettisia toimia, konkreettinen väline sille, että voidaan todellakin parantaa eläinten hyvinvointia. Toinen ongelma, jonka haluan nostaa esille, liittyy valvontajärjestelmään. Sitä tulisi parantaa. Varsinkin se, että koordinoidaan näitä virallisia eläinlääkärin tekemiä tarkastuksia ja näitä täydentävien ehtojen tarkastuksia. Ja kolmas suuri ongelma on tämä teurastus ilman tainnutusta. Muistan, että tässä valiokunnassa, kun olin varapuheenjohtaja, agrivaliokunnassa minä olin esittelijänä 2009 vuonna teurastusasetuksessa ja totesimme, että ilman tainnutusta tapahtuvan teurastuksen tulisi olla täysin poikkeuksellista ainoastaan uskonnollisista syistä tapahtuva. Ja nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että tässä on hyvin eriävät käytännöt eri jäsenvaltioissa. Täys, miltei täyskielto Saksassa ja Puolassa, täysin avoin tilanne. Siellä ei kielletä mitenkään. Puolassa tilanne on muuttunut, koska vuonna 2013-2014 oli täysikielto ilman tainnutusta tapahtuvalle teurastukselle, mutta perustuslaki ja tuomioistuin totesi, että tämä on perustuslain suomaa uskonvapautta vastaan, ja nyt tämä on täysin avointa ja vapaata. Mutta tilanne on nyt se, että kaikissa jäsenvaltioissa on sama asetus, mutta käytännöt ovat täysin eriävät. Tilanteen tulisi muuttua. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tässä alustus olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijä, herra Dorman. John Dorman. Entre que el mim, tenéis el mismo apellido. Täällä on kaksi saman nimistä sukunimeltä ja minun ääntäminen ehkä aina mennyt nappiin. Eli John Dorman, esittelijä. Eh, tack. Um... Ehm, det her til præsentation af dyretransportrapporten nu. Tämä esitys eläinkuljetuksesta. Nytkö esitän sen? Ai ei vai? Anteeksi, anteeksi. Minä sekoittelin tässä. Annoin teille puheenvuoron, jotta voitte ottaa kantaa tuomioistuimeen kertomukseen. No sitten myöhemmin tulee vielä mietintö. Thank you. Tak. No kiitoksia. Kiitos kovasti. Haluaisin todeta, että on oikein mukava kuulla, että työskentelemme samalla tasolla ja samalla alalla, jotta voisimme parantaa näitä hyvinvointia Euroopan parlamentissa. On niin sääli, että ne monet maat tekevät asiat eri tavoin. Ja tässä itse mietinnössä, sitä katsomme myöhemmin, katsotaan sitä, mitä voidaan tehdä tulevaisuudessa. Ja tästä syystä on erittäin mukava kuulla, että on mahdollista tehdä jotain, että on mahdollista käyttää osarahasta, joka on annettu tuolle toimialalle paremmin tulevaisuudessa. Odotan, että käymme hedelmällistä keskustelua sen suhteen, mitä voimme tehdä ihan konkreettisesti, kun puhutaan maataloustuesta ja mitä voidaan tehdä eläinten hyvinvoinnin eteen. Kyseessä on tärkeä aihe ja mielelläni kuunnellen sitä, kun tilintarkastustuomioistuin tästä puhuu, jotta voimme parantaa eläinten olosuhteita tulevaisuudesta. A continuación. Kiitos herra Dorman. Seuraavaksi edelleen liittyen kertomukseen Rova Schreier. Voorzitter, dank u wel. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Suurella ihastuksella kuuntelin itse asiassa tätä, mutta minä tulen Alankomaista. Ja jos kuulin ihan oikein, niin kuulut Alankomaita mainittavan. Konkreettinen kysymykseni teille on se, että onko Alankomainen tilanne aivan liian vaaleanpunainen, me mainitsisi sitä, vaan onko tässä muuta takana, koska Alankomaissa, jos katsotaan tilannetta, puhutaan esimerkiksi tästä tainutuksesta ja teurastuksesta, niin se meidän mielestä pitää tapahtua automaattisesti. Ja kun puhutaan maaseudun kehitystuesta, puhuitte tästä tuesta. Ja minun kysymykseni on, millä tavalla nyt sitten työstetään? Mehän olemme juuri kolme tuntia sitten esittäneet kaikki tarkistukset, mutta mikä olisi tapa tuoda parhaat käytännöt eteen. Mitä mieltä olette siitä? Siellä puhuitte esimerkiksi heinistä porsaiden alustana, mutta tietysti on aivan toisia nykyaikaisia järjestelmiä, kuten esimerkiksi lattialämmitys, jota voidaan käyttää, joka on hyvä porsaille. Ja kun puhutaan tästä tilasta, niin siinähän meillä on ihan nämä standardivaatimukset, ja kun puhuitte tästä laiduntamisesta, kävin Wageningen yliopistossa viime viikolla ja siellä puhuttiin siitä, ettei lehmien pitäminen navetassa ole aina huono asia lehmälle. Ja näin ollen tämäkin kannattaisi ottaa esille. Sitten valvontajärjestelmät. Itse asiassa olen samaa mieltä kanssanne siinä, että meillä pitäisi olla yksi järjestelmä Euroopassa. Ja Euroopasta käsin meidän tulisi katsoa sitä, mikä tämä kustannus on, joka aiheutuu maanviljelijälle. Jos sitä ei sitten verrata kaikkien eri yritysten välillä Euroopassa, niin saadaan nähdä, mm, jos verrataan, niin saataisiin nähdä, miten suuret erot ovat Euroopan sisällä. Tämä on ehdottomasti yksi asia, jota tässä uuden maatalouspolitiikan myötä ei haluta tehdä. Kiitos, Schreier. Ehkä vähän puheaikaa voitaisiin rajoittaa pari minuuttiin. Että, ja nyt seuraavaksi herra Häusling. Ja, vielen Dank, Herr Kiitoksia edustaja Tsikovski tästä mietinnöstä. Myönteisesti Olette muotoillut kaikkien ensimmäinen kysymys koskee näitä eri normeja Euroopassa. Ja tässä puhuttiin poikkeusjärjestelystä, kuten esimerkiksi Saksa, joka saa niitä hyödyntää sikojen kohdalla ja kastraation kohdalla. Toisessa maissa sitä välttämättä aina tehdä, mutta tietysti tässä taas on erilaiset normit eri maiden välillä. Millä tavalla arvioitte tätä? Kun meillä on yhtenäismarkkinat, niin voidaanko jatkaa tällä linjalla, että maat hoitavat asiat eri tavoin? Itse asiassa mehän olemme tämän jo hoitaneet, emmekä tätä salli. Sitten kysymys siitä, että ilmaisit, että jotku, joissakin maissa ei hyödynnetä ollenkaan toisen pilarin mahdollisuuksia rahoittaa eläinten hyvinvointia. Eikö sitä pitäisi tarjota sitovasti, jolloin tilanne paranesi. Hyvin monilla eri aloilla näitä standardeja voidaan kyllä huomattavastikin vielä parantaa, jos suoraan sanotaan. Ja pitkällä aikavälillä emme tietenkään voi tämän kaltaista sallia, että emme paranna tilannetta. Kolmas kysymys, valvonta. Sanoitte, että Euroopassa on kovasti erilaisia kriteereitä käytössä valvonnan suhteen. No näin voi olla, mutta voiko jatkua niin, että vaikkapa Bayerissa kerran 20 vuodessa katsotaan tilalle, että onko siellä kaikki kunnossa. Ja sitten puhutte lopuksi teurastuskysymyksestä. Entäs uskonnollinen teurastus? Nyt Saksassa on kolme teurastamoa suljettu siitä syystä, että tavallisessa teurastusmenettelyssä, joka ei siis ollut uskonnollista menettelyä, ei tainutettu riittävästi. Millä tavalla säännöstö siis tässä suhteessa toimii? Meillä on esimerkiksi ehdotettu sitä, että meillä olisi tällaista yleistä valvontaa teurastamisen suhteen. Millä tavalla tätä teurastamotilannetta voitaisiin tässä teidän ehdotuksessanne parantaa? Kiitos herra Hoislinna. Muistuta kahdesta minuutista vielä. Herra Rocek. Entschuldigung, ich würde gern zum nächsten Bericht was sagen. Ich Anteeksi, minä sanon itse asiassa sanoa jotain seuraavaa mietintöä, enkä ilmo, ilmaisin halunnut puhua liian aikaisin. Ja Müller. Dank Kiitoksia tilintarkastustuomioistuimen kertomus. Tässähän olette selkeästi ottaneet esille maatalouspolitiikan suhteen, eläinten hyvinvointiin ja suoriin tukiin. Minun mielestäni tässä on kolme suurta teemaa, joita olette työstäneet. Ensinnäkin eläintensuojelukysymys yrityksissä. Oletteko sitä mieltä, että Euroopan sisäinen koulutusjärjestelmä maatalousalalla on järjestelmä, jota kannattaa parantaa, sillä hyvin usein nähdään, että on paljon sellaisia viljelijöitä, jotka ovat yrityksen johdossa, joilla ei ole minkäännäköistä koulutusta. Oletteko sitä mieltä, että eläinkuljetuksissa kuljetusyrityksillä pitäisi olla enemmän vastuuta, sillä minun mielestäni on aivan selvää, että tässä suhteessa meidän täytyy paremmin kyetä valvomaan näitä säännöksiä. Itsekin sanoitte, että valvonta on aivan liian vähän. Ja sitten teurastuksessa on tietysti aina merkityksellistä se, miten, miten, miten pitkälle todella näitä säännöksiä noudatetaan, miten pitkälle tainutetaan kunnolla eläimiä. Ja lopuksi yhteenvedossa sanotaan aivan selvästi, että jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja. Millä tavalla haluatte, tai minkä näköisiä suosituksia haluatte antaa, että me voisimme täällä sitten päästä tällaiseen äh, yhdenmukaisen standardin niin, ettei tulisi liian suuria kilpailueroja jäsenvaltioiden välillä, jos kaikki pitäytyvät samoissa normeissa. Siellä, Kiitos. Sitten Rova Haasenkamp. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää Euroopan tilintarkastustuomioistuinta ja erityisesti Wojcikovskia. Tämä on ihan ensimmäinen kerta, kun Euroopan tilintarkastustuomioistuin tutkii eläinten hyvinvointiin kohdistuvia sääntöjä. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Sääntöjä on, mutta kertomuksen mukaan meillä on selkeästi puutteita täytäntöönpanossa ja aika sokeravaa nähdä, että on niin paljon maita, jotka eivät ole riittävän tiukkoja sen valvonnassa ja viittaavat niille kintaalla. Eurooppalaiset säännökset kuitenkin ovat kaikkein vahvimpia koko maailmassa ja niitä kehutaan menestyksellisiksi. Esimerkiksi tiettyjen häkkien pito kanojen kohdalla on kiellettyä. Mutta näihin päätöksiin on ryhdytty hyvin kauan sitten ja komissio on selkeästi ilmaissut sen, että, että että sen tarkoituksena ei ollut missään tapauksessa esittää uusia sääntöjä tulevina vuosina. Minulla onkin kysymyksi eh, Wojcikovskille. Oletteko sitä mieltä, että Euroopan tällainen johtorooli pysyy kauan, sillä varmasti ehkä Brasilia ja Kiinakin saattavat esittää uusia säännöksiä eläinten hyvin voinnin suhteen ja näin ohittavat meidät. Euroopan komission ensireaktio tähän kertomukseen on meillä jo tiedossamme. Se on todennut, että se aikoo arvioida uudelleen tätä aiempaa eläinhyvinvointistrategiansa. Ja kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Onko teidän mielestänne järkevää arvioida näitä vanhoja strategioita ilman, että meillä on ollenkaan suunnitelmia uudeksi strategiaksi? Mielelläni haluaisin nähdä konkreettisempia suunnitelmia kunnianhimoisempien tavoitteiden suhteen ja näiden kuilujen kuromiseksi umpeen. Uusi säännöstö eläinten hyvinvoinnin suhteen ja parempi täytäntöönpano. Kykeneekö komissio tällaista esittämään? Minun mielestäni on erittäin suuri sääli se, että ei riittävästi ole toimittu komission puolelta näissä kysymyksissä. Hassan Bardzo. Ja również e, chciałem podziękować panu audytorowi za raport. I... Kiitoksia. Haluan kiittää tilintarkastus tuomioistuimen jäsentä hänen erityiskertomuksen esittelemisestä. Tässä oli kolme niin kutsuttua vanhaa ja kaksi niin kutsuttua uutta jäsenvaltiota. Tottahan toki. ero on olemassa niiden maiden välillä, jotka ovat ainoastaan 14 vuotta panneet täytäntöön tätä politiikkaa verrattuna näihin vanhoihin jäsenvaltioihin, jotka ovat jo pitkään panneet täytäntöön YMPtä. Nyt haluaisin tietää, voisiko tilintarkastustuomioistuimen jäsen tehdä vertailuja vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden toimien välillä. Kummassa ryhmässä homma toimii paremmin. Olisiko tämä mahdollista? Ja lisäksi 1,5 miljardia seitsemän vuoden aikana. Se ei todellakaan ole kovinkaan suuri rahasumma. Johtuuko se siitä, että tämä ei herätä kovinkaan suurta mielenkiintoa nämä ohjelmat jäsenvaltioissa? Eivätkö he halua ottaa tätä mukaan kansallisiin politiikan toimiin vai onko tämä Johtuuko se siitä, että komissio tarkastaa näitä liian tiukasti? Kiitos. Haluaako komissiosta joku puhua? Jos ei, saatte te loppupuheenvuoron vastataksenne kysymyksiin, kommentoidaksen puheenvuoroja. Herra Wojciechowski, että voidaan sitten päättää tämäkin keskustelu. Kiitoksia kovasti. Aion käyttää eri kieltä, niin Puolaa. Ehm, e, odpowiadając na pytanie pani Schreier na temat... E, e, Herrowa Schreier, muita alankomaista. Valitsimme viisi maata, Saksan, Ranskan, Italian, Romanian ja Puolan. Eli niissä on kaiken eniten tuotantoeläimiä EU-ssa. Se oli yksi peruste valinnalle. Alankomaat ei nyt tullut suoraan tämän tilintarkastuksen piiriin. Me kävimme läpi komission toimia paremminkin suhteessa kaikkiin jäsenvaltioihin. Me emme käytä termiä rituaali, teurastus, vaan puhumme teurastuksesta ilman, ilman tainnutusta, josta tiedän, mistä on kyse. Tässä on yksi ongelma, kun käytännöt ovat niin kirjavat tämän tyyppisessä teurastuksessa. Meillä kun ei ole oikea määritelmää olemassa. Tämä onkin yksi meidän vaatimuksemme. Ehkä ei suora suoranainen, mutta kuitenkin olemme tähdentäneet sitä, että jäsenvaltiot voisivat miettiä tätä, tai sitten Euroopan lainsäätäjät. Ei oikeastaan ole kyse uskonnollisista kriteereistä niinkään. Eli ovatko nämä uskonnolliset kriteerit vain paikallista yhteistyön varten, entäpä vienti? minkä tyyppistä teurastusta harjoitetaan suhteessa vientiin. Täyttyvätkö edellytykset teurastuksen osalta ilman tainnutusta? Meidän täytyy selvittää tätä. Kuten totesin, on olemassa erilaisia käytäntöjä eri paikoissa. No, riippumatta eläinten hyvinvoinnista, niin – Tämähän liittyy myös oikeudenmukaiseen kilpailuun, kun on erityyppistä teurastusta käytössään. Eli tähän on perehdyttävä, keskusteltava siitä ja ehkä siinä voidaan tarvita eurooppalaista lainsäädäntöäkin. Herra Häusling oikeastaan puhu samasta. Taisin jo vastata siis siihen kysymykseen. Tämä edellyttää todellakin vakavaa keskustelua. Eli missä määrin voimme sallia tätä? Pitäisikö meidän ylipäätään sallia tämän tyyppistä teurastusta? Saksassa me olimme Nordrhein-Westfaliassa, Westfalenissa, mutta me katsomme kyllä muutakin lainsäädäntöä Saksassa. Siellä on tiukka lainsäädäntö, aika vähän on teurastusta ilman tainnutusta Saksassa. Sen sijaan Puolassa hallitus ei edes tiedä, kuinka paljon teurastamoista on mukana tässä toiminnassa, eli ei ole lukuja. eivät tiedä, kuinka paljon eläimiä teurastetaan näin, eikä ole, ole myöskään mitään näyttöä siitä, liittyykö tämä paikallisiin uskonnollisiin yhteisöihin tai ehkä johonkin laajempiin vientikuvioihin. Eli kuten totesin, EU-lainsäädännössä on jäsenvaltiossa kovin kirjavaa käytäntöä ja sitä pitäisi ehkä tarkastella sekaperäisemmin. Me voimme vain ottaa esille näitä kysymyksiä. Lainsäädäntö itse sitten tekee muutokset mahdollisesti. Kiitos myös Rova Hasenkampille hänen esittämistään huomautuksista ja myönteisistä reaktioista kertomukseemme. Oikeastaan kaikki jäsenet puhuivat aika myönteisen sävyyn. Rova Hasenkamp on oikeassa Kyse on täytäntöpanosta, kun puhumme eläinten hyvinvoinnista. Ehkä ponnistelut pitäisi suunnata ei niinkään uuteen lainsäädäntöön, vaan siihen, että tarkastusjärjestelmä olisi tehokkaampi. Eli kun meillä on kuitenkin olemassa korkeita standardeja niin, että ne toteutuisivat myös käytännössään. Onko Euroopan unionin edelleen eläinten hyvinvoinnin eturintamassa? Kyllä käsittääkseni on. Jotkut ehkä tulevat perässä, mutta hyvä niin, jos ylipäätään tulevat perässä. Hyvä tietenkin, jos muu maailmakin ottaa vaarin eläinten hyvinvoinnista. Mutta maailman parhaat standardit eivät ole minkään arvoisia, jos ei niitä käytännössä toteutetaan. Herra me puhumme myös uusista jäsenvaltioista. Eli meillähän oli viisi maata tässä mukana. Emme oikeastaan voi mitään tärkeysjärjestystä esittää. Hyviä ja huonoja käytäntöjä löytyy kaikista maista. Ei tässä oikeastaan ole kyse erosta vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden kesken. Paljon hyvää löytyi Italiasta, sen verran voi sanoa. Sardiniassa me kävimme muun muassa tekemässä tarkastuksia. Toimenpidettä 14 käytettiin hyvin siellä. Kävimme läpi myös mahdollisia turistiriitoja, kun eläinlääkintätarkastuksia, niin olivatko ne riittävän riippumattomia tuotannosta totesimme, että kyllä vain eturistiriita ei löydetty. Mutta Italiassa on puolestaan se ongelma, että EU-direktiivin täytäntöönpano liittyen broilerien pakkokasvatukseen on vienyt 13 vuotta täytäntöönpanossa. Komissio on kyllä painostanut mutta muutoksia saataisiin aika, mutta niin ei ole käynyt. Eli eri maissa on vähän erilaisia ongelmia. Emme panneet maita tärkeysjärjestykseen eikä tällaisessa tarkastuksessa niin voida tehdäkään. Hyviä huonoja esimerkkejä löytyy kaikista tarkastetuista maista. Sitten vielä toimenpiteestä 14, josta kysyit. Tässä on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta valita ja päättää, käyttääkö sitä vai ei. Ne, jotka sitten päättävät käyttää sitä, niin meidän mielestämme löytyy ongelmia. Esimerkiksi päällikäisestä rahoituksesta, kun toimenpiteen 14 alla rahoitettiin toimenpiteitä, joihin saatiin jo elintarvikkeiden laaturahastosta. Mutta meidän mielestä tämä on kuitenkin paras tapa kohentaa eläinten hyvinvointia. tarjoten tuottajille kannustimia parantaa tuotantooloja, ei siis sauraamuksia. Totta kai täytyy rangaista niitä, jotka eivät täytä edellytyksiä. Mutta kannustaminen yleensä tuottaa parempia tuloksia ja voidaan näin nostaa standardeja. Ja sitten kysymys siitä, miten eläin hyvinvointi kytkeytyisi paremmin tilan hyvinvointiin. Kaikki sitä hyötyisivät, sekä eläimet että tuottajat. Esimerkiksi emme pitäneet Puolan maanviljelijöitä sen vähemmän kilpailukykyisinä kuin muualla. Päinvastoin kilpailukyky vain parani tämän tyyppisen avun ansiosta. Ehkä komission pitäisi pyytää jäsenvaltioita käyttämään menetelmää useammin, mutta jäsenvaltiothan siitä päättävät viime kädessä. Uh, sorry, that's one, one question more. Anteeksi, vielä yksi kysymys. A jeśli chodzi, tak, bardzo ciekawe pytanie pani Miller. Ai niin, tässä oli vielä yksi mielenkiintoinen kysymys liittyen eläinten kuljetuksiin. Pitäisikö meillä olla myös kuljettajien osalta tiukemmat standardit? Epäilemättä eläinten kuljetuksen säätelevä asetus kyllä kertoo tarkkaan, miten kuljetukset pitäisi hoitaa, mutta siihen liittyy oikeastaan eräs toinenkin ongelma. Nimittäin, miksi kuljetetaan niin pitkiä matkoja ylipäätään eläimiä. Kun olen käynyt läpi herra Dormanin mietintyä, niin siellä on kohta 15, joka se ottaa esille tämän kysymykseen. Meidän täytyy miettiä, miksi ylipäätään näin tehdään. Näitä kuljettaminen niin pitkiä matkoja niin oli nimittäin läsnä myös silloin, kun herra Dorman järjesti tällaisen tilaisuuden, ja niin me näimme aika dramaattisiakin johtopäätöksiä eräistä tutkimuksesta, kun Iranista lähitään kuljetetaan karjaa, ja siellä ne on panna laivaan. Miten se voi olla taloudellisestikaan kannattavaa enää? Kuka tästä maksaa? saasteitakin on niin paljon ja kuljetusala ylipäätään paljon vastuussa siitä, niin ehkä olisi hyvä miettiä sitäkin. Eli olisi ratkaisuja, jotta eläinten pitkät kuljetukset eivät tulisi kannattavia. Olisi sellaisia rahoituksellisia keinoja, jotta eläinten kuljettaminen olisi niin houkuttelevaa. Näiden kuljetusten standardia on aika hankalaa taata tuhansien kilometrien matkoilla – Siksi pitäisi käyttää enemmänkin taloudellisia välineitä, jotta voitaisiin jotenkin vähentää tai hävitä kokonaan nämä pitkät kuljetukset. Ja liittyksiä kovasti, rouva puheenjohtaja. Oli hauska, että pääsimme esittelemään kertomustamme tänne valiokuntaan. Kiitos. Muchas gracias. Kiitoksia kovasti. Kiitän teitä koko valiokunnan nimissä mielenkiintoisen kertomuksen esittelystä. Ja kuten totesin, täällä on kolme kohtaa, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin. Kaikki, me kuulimme juuri tilintarkastus Suomistuimen kertomuksen esittelyyn eläinten hyvinvoinnista. Ja nyt kuullaan puolestaan tutkimuksen esittely, jonka on tehnyt Euroopan parlamentin tutkimusosastoa. Se liittyy neuvoston asetukseen numero 1 2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja sielityön toimenpiteiden aikana. Tämä on siis kohta seitsemän esityslistalla. Ja sitten kohta kahdeksan on se, jossa me käymme läpi herra Dormanin täytäntöpano kertomusta. Eli nyt on vuorossa kohta seitsemän EPRSn tutkimuksen esittely ja kiitos vielä entiselle varapuheenjohtajalle Tilkästut Suomisen nykyiselle jäsenelle. Seitsemännessä kohdassa, kohdassa seitsemän, kuten tiedätte, on kyse aiheesta, jonka puheenjohtajisto päätti tilata, niin että voidaan käydä läpi huonoa hoito- tai rikkomuksia liittyen asetuksen 1 2005 täytäntöönpanoon liittyen eläinten kuljetuksiin. Tänään me kuuntelemme kahden selvityksen esittelyn. Ne ovat osa Euroopan täytäntöpanoa arviointia liittyen tähän tärkeään asetukseen. Sitä paitsi on hyvä todeta myös, että esittely liittyy aivan suoraan, kuten juuri totesin, herra John Dormannin luonnoksen. Ja seuraavassa kohdassa me kuulemme siitä enemmän, kohdassa kahdeksan. Nämä kaksi selvitystä, joista kuulemme, on Euroopan parlamentin tutkimusyksikön tilaamat. Ensimmäisen otsikko on asetuksen 1 kautta 2005 vuosi 2019 varten täytäntöönpano tietojen rekisteröinti. Siellä on kaksikin tekijää, herra Baltussen ja herra van Wachenberg. Ja sitten toinen, hän on Alankomaiden tutkimuslaitoksesta. Ja sitten toisen nimi on Teknisten sääntöjen noudattaminen kuljetuksissa liitteen yksi nojalla tässä asetuksessa eläinten suojelemiseksi kuljetusten aikana. Tässäkin on kaksi tekijää. Herra Hans Spulder ja herra Uveltjes Hekin oli Wageningenin Livestock Research-laitoksesta alankomaista niin ikään kuin totesin. Ja toivotan nyt tervetulleeksi herra Baltussenin, joka oli mukana tekemässä, kuten totesin, ensimmäistä tutkimusta. Hän aikoi esitellä meille molemmat selvitykset. Heillä on annettu, teillä on annettu aikaa, herra Baltussen, 15 minuuttia. Sitten sen jälkeen voimme esittää kysymyksiä ja saada vastauksia perinteiseen tapaan. Mutta ensin kuitenkin puheenvuoron saa rouva Alina Dinu EPRSstä. Hän lyhyesti vielä alustaa tätä Euroopan täytäntöpanoa arviointia. Olkaa hyvä, rouva Dinu. Chair, honorable members, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat että millä me esittelemme teille tänään Euroopan täytäntöpanoarvion, jonka Wageningenin yliopiston tutkijat ovat valmistaneet. Haluaisin hyödyntää tilaisuutta todetakseni, että yksikköni on tehnyt 61 jälkikäteisarviointia tässä jaksossa, mutta tämä on ensimmäinen, joka tehdään agrivalikunnalle. Toivomme, että tämä on upean ystävyyden alku. Haluaisin huomauttaa muutamasta näkökohdasta. Ensinnäkin emme voineet tehdä täyttä arviota asetuksesta tässä alustuksessa selvitetyistä syistä. Kuitenkin, kun katsotaan näitä eri näkökohtia, joita tutkimme, saamme nähdä, että meillä on äh, sekalaista täytäntöönpanoa, on ongelmallisia kysymyksiä ja edistystä, molempia. Ja sitten ollaan samalla myös äh, eri sidosryhmien toimesta huolissaan, kun puhutaan täytäntöönpanosta. Ja viimeinen kommenttini on se, että meidän arviomme pohjautuu tutkimuksessa tietoon, johon ei ole kerätty uutta tietoa. Kuten puheenjohtaja ilmoitti, Valtuusan Wageningenin taloudellisesta tutkimuskeskuksesta antaa teille yksityiskohtaisemman katsauksen molempiin tutkimuksiin. Kiitoksia Rova Dinu näistä selvityksistä ja pitämättä puhetta puheenvuoron saa herra Baltusen. Teillä on 15 minuuttia. Thank you, Chairman, for... Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Minä takaan, että kyllä 15 minuutista hoidan tämän ehkä vähän nopeamminkin. Milloin eläimiä EU-ssa kuljetetaan jo hyvin pitkiä matkoja. Ja pitkiäkin matkoja ja siksi tämä asetus 1 2005 on olemassa ollut jo sitten vuoden 2005. Kuten täällä todettiin aiemminkin, ei tämä ole täydellinen arviointi. Me keskityimme neljään kysymykseen, jotka vähän myöhemmin tässä selitän. Ja mainitsisin myös, että tämä selvitys liittyy tieteellisen kirjallisuuteen, siihen tietoon, mitä on tarvilla FAOlta, jäsenvaltiolta ja, ja sitten mui, olemassa olevaan tutkimustietoon liittyen – Tässä keskityttiin 2009-2015 jaksoon, koska aikempi selvitys liittyy täytäntöönpanoon kolme ensimmäiseen vuoteen. Kausitieto ei ole saatavilla 2015 vuoden jälkeen saatu. Muutenkin tämä oli rajoitettu nimenomaan tuotantoeläimiin, eli lemmikkieläimiä tai kaloja ei tässä selvitetty. Arvioinnin tarkoitus oli keskittyä neljään kysymykseen. Ensinnäkin täytäntöpan ylipäätään jäsenvaltiossa ja sitten laki, lukikirjojen palauttaminen, täytäntöönpano ja, ja eläinten kuljetuskelpoisuuden selvittäminen. Jos katsotaan ylipäätään täytäntöönpanoa, niin tässä on oikeastaan viisi vakio kriteeriä. Ensinnäkin tähdellisyys. Onko se edelleen tähdellinen? Ja minä sanoisin kyllä. Karjan, eläinten, karjan kuljetus on edelleen kasvamaan päin. Entäpä sitten vaikuttavuus? No sitä on vaikea selvittää. Ihan vain siitä syystä, että meillä ei ole luotettavia indikaattoreita olemassa eläinten hyvinvoinnista. Eli eh, oloista voidaan jotain, jotain sanoa, mutta ei kauheasti siitä, mikä sen ydin on, eli itse eläinten hyvinvointi. Ja sitten tehokkuutta pitää selvittää, koska ei ole mitään vaihtoehtoakaan asetukselle, mihin verrata. Ja sitten jos ajatellaan vielä yhtenäisyyttä, niin ongelmina ovat kuljettajien ajo- ja lepoajat. Ja sitten meillähän on tuomistuimen päätös, joka sanoo, että kuljettajien pitäisi käyttää lepoaikaansa silloin, kun sitä tarvitaan, vaikkakin eläinten kuljetusmatka pitenisi sen vuoksi. Sitten EU-lisäarvo se on ehkä enemmänkin välillistä. Jos katsotaan ensin toista kysymystä, eli kuljetusyritysten toimittamat logikirjat viranomaisilla ainakin FVOn mukaan. Tämä on kohenemaan päin Euroopan unionissa, mutta aika lailla kirjavuutta on jäsenvaltiossa ja sen näkemys FVOn kertomuksista, eli kuinka paljon lakikirjoja tarkastetaan, mihin toimiin ryhdytään, jos ei ole noudatettu sääntöjä ja mitkä ovat seuraamukset, jos sääntö ei ole noudatettu. Kaikki nämä vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Jos sitten tarkastellaan 1 asetuksen täytäntöönpanoa, niin ensinnäkin jäsenvaltioiden kertomukset ovat lähteenä, kuten myös FVOn kertomukset. Siinäkin on eroja jäsenvaltioissa, mutta täytäntöönpanossa on enemmän nyt yhdenmukaisuutta. Toki on edelleen seuraamuksissa valtavia eroja, jos ei ole noudatettu sääntöjä olemme nähneet, että täytäntöpanokin on kohenemaan päin ollut, kun on hyviä käytäntöjä vaihdettu viranomaisten kesken eri jäsenvaltioissa. Me tarkastelimme kirjallisuutta myös muutenkin ja teimme joitakin suosituksia EFSAlle. En ole varma, jos tässä vaiheessa, jos nämä suositukset täytäntöpantaisiin, niin kuinka paljon eläinten hyvinvointi siitä sitten kohenisi – tässä on yksi ongelma. Me emme pysty mittaamaan nimittäin eläinten hyvinvointia, koska ei ole indikaattoreita. Jos katsotaan sitten kuljetuskelpoisuutta, niin se on stressitekijä eläimille joka tapauksessa. Eli niitä tulee fyysisesti terveitä ja kunnossa, kun ne rahdataan ajoneuvoon niin, että voitaisiin tämä hyvinvointi taata jollain kohtuullisella tasolla kuljetuksen aikana. Eli yhtä johtopäätöksemme onkin, että kaikki eläimet pitäisi tarkastaa ennen kuin ne rahdataan, jotta voidaan määritellä, ovatko ne kuljetuskelpoisia. Ja siinä voi olla monia tekijöitä mukana, jotka ovat kuljetuksesta ylipäätään vastuussa. Ehkä menevän liian nopeasti tässä diojen kanssa. Me tarkastelimme myös noudattamatta jättämistä vuosina 2014-2015. Totta kai nämähän olivat ensimmäiset vuodet, jolloin rekisteröinti on yhdenmukaistettu noudattamatta jättämisen osalta. Taulukosta käy ilmi, että yleensä noudattamatta Tämä teettämisessä on kyse eläinten kuljetuskelpoisuudesta 2014. Sen osuus oli 28 prosenttia kaikista noudattamatta jättämisestä ja 2015 43 prosenttia peräti. Ja sitten vielä muutama alue, missä on paljon noudattamatta jättämättä kuljetus mm, käytännöt, tilan käyttö, korkeus ja sitten totta kai myös asiakirjat. Tässäkin toista vielä, että on valtavia eroja jäsenvaltioiden kesken. Tämä liittyy tarkastusten määrään. Se voi olla nollasta miljooniin per vuosi. Ja jotkut maat kun ei edes raportoi joka vuosi tästä. Eli joskus on raportoitu nollatarkastuksista näin vuosina. Ja totta kai no, rikkomuksetkin ovat silloin nollatasolla, kun mitä ei ole tarkastettukaan. Ei siis myöskään raportoitu. No, jos katsotaan sitten yksittäisiä tapauksia, niin usein on 0-7 prosentin liittyy noudattamatta jättämiseen. Yksi ulkopuolinen tai 16,6, joka on Irlannin osuus tarkastuksista silloin, kun on kyse jonkinlaisesta noudattamatta jättämisestä. Siipikaria oikeastaan tarkastetaan kaiken eniten eri lajeista, ainakin näinä vuosina. Ja yleensä rikkomukset havaittiin, kun eläimet saapuivat teurastamolle. Siis me näimme myös, että tarkastusstrategiat vaihtelevat maasta toiseen. Jotkut käyttävät riskiä perustana enemmän kuin toiset. Ja kun ajatellaan, että on sama määrä tarkastuksia, niin prosenttiluvut vaihtelevat kuitenkin noudattamatta jättämisessä. Tässä näette eroavaisuudet nollasta 6-7 prosenttiin asti. kun tarkastellaan tarkastusten määrää per vuosi. Sitten jos ajatellaan komission tarkastusten päälöydöksiä, niin on nähtävissä, että yleensä noudattamatta että on kyse kuljetuskelpoisuudesta – Lisäksi oli myös ongelmia siinä, miten määritellä tai havaita tiinenä olo. On nimittäin määräys siitä, että tiinenä ei ainakaan myöhäisessä vaiheessa pitäisi enää kuljettaa. Edelleen on myös näkemyseroja siitä, mikä tämä kelpoisuus on, mikä on niin vakava vamma, että eläintä ei enää voi kuljettaa. Ja totta kai käytännön ja taloudelliset näkökohdat usein johtavat siihen, että eläimet julistetaan kuljetuskelvollisiksi, vaikka eivät sitä ole. Ja totta kai useaan otteeseen tuli myös yksi kysymys esille. Eli mitä pitäisi tehdä eläimille, joita ei voi rahdata? Olemme esittäneet myös seuraavia suosituksia tuloksiin perustuen. Jäsenvaltioiden pitäisi toimittaa yhdenmukaisesti tietoa kuljetustarkastuksista ja rikkomuksista, mikä onkin kohentunut toki jälkimmäisenä vuosina. Lisäksi pitäisi vähentää myös noudattamatta jättämistä. Ja tarkastusten pitäisi tapahtua lastausvaiheessa. Tiloilla pitäisi myös tilinpitoa pitää paremmin tietääksemme tarkemmin esimerkiksi tiinenä olon vaiheen silloin, kun eläimet lastataan. Lisää koulutusta tarvitaan myös, että voitaisiin selvittää, milloin eläin ei ole kuljetuskelpoinen. Tämä koskee kaikkia, jotka vastuussa eläinten hyvinvoinnista. Ei tämä koske pelkästään tuottajaa tai kuljetusyrittäjää, vaan myös eläinlääkintäviranomaisia. viranomaisia. Pitäisi myös miettiä jokaisessa jäsenvaltiossa keinoja helpottaa teurastamista tilalla silloin, kun eläimiä ei voi kuljettaa. Ja sitten viimeisenä vähentää taloudellisia kannustimia kuljettaa eläimiä, varsinkin kovin nuorina. Ne ovat silloin hyvin haavoittuvassa asemassa. olemme huomanneet, että on herrasmies sopimus olemassa lisätä eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana. sopimukset liittyvät yksityisen sektorin ja viranomaisten keskeisiin selvityksiin. Tämä kyllä kohentaa eläinten hyvinvointia käsittääkseni. Tiedon ja tietämyksen vaihto ovat hyviä vaihtoehtoja myös lisätä eläinten hyvinvointia. Että täytyy tosi hyviä käytäntöjä esimerkiksi kuljetusoppaita on kehitelty viime vuosina. Siinä tehtiin yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja kuljetusyritysten kanssa. On nähty myös, nähty myös, että kansalaisjärjestöt auttavat kuljetusyrityksiä muuttamaan omaa käyttäytymistään niin, että eläinten hyvinvointi kohenisi. Niin ikään tiedon vaihtoa tapahtuu jäsenvaltioiden kesken, siis viranomaisten kesken, jotta voitaisiin täytäntöönpanoa yhdenmukaisesti jäsenvaltiossa. Kiitoksia huomiosta. Muchas gracias. Kiitoksia kovasti, herra Baltusen ja kuten totesitte, ette käyttäneet 15 minuuttia, eli kiitos siitä. Ja nyt sitten puheenvuoronsa esittelijä, herra Dorman. Tack, tack øh, för det. Och tack för, för de här øh, ord omkring... Øh. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, mitä totesitte tilanteesta, kun tarkastellaan näitä ongelmia ja edistystä. Tämähän osoittaa, että haasteita on edessä. Suuria eroja myös jäsenvaltioiden välillä – Tässä pohdin sitä, että mitä eroja on, mitä mahdollisuuksia on saada näitä harmonisoitua äh, ja säännöksiä eläintekohtelun suhteen. Eli jos meillä ei ole sellaista tilannetta kun meillä tällä hetkellä on, jossa on kannustimia ja että keskitytään näihin niin sanotusti huonosti toimiviin maihin, eläinten vieminen maasta poispäin ne ovat ikään kuin ei kenenkään maalla sitten rajan ulkopuolella. Se on toinen ongelma, miten käsitellään sitä tietoa, jota eläinkuljetuksista saadaan. Milloin ollaan valmiita todella kohtelemaan eläimiä kunnolla? Olen saanut nähdä, että se edistys, joka on tapahtunut, ei ole riittävän hyvää. Siksi haluaisin tietää, miten pitkään meidän pitäisi odottaa sitä, että eläinkuljetukset ovat riittävän hyvälaatuisia. Kiitoksia lämpimästi. Haluaisin käsitellä muutamaa kysymystä tässä teidän esityksestä niin ja sitten lisätä ehkä muutaman kohdan itse. Puhuitte valvonnasta ja tiedosta ja sitten tiedosta, jotka teille ovat tuttuja. Oletanko oikein, että nämä kaikki tiedot on saatu eurooppalaiselta maaperältä? Sillä tällä hetkellä hän myös, tehdään myös selkeitä valvontoja Euroopan unionin ulkopuolella. Katsotaan sitä, ketkä ovat vastuussa eläinkuljetuksista, kunnes ne pääsevät tuonne loppusijoituspaikkaansa, onpa sitten Venäjällä tai Irakissa, niin me olemme vastuussa siitä, että eläinsuojelustandardeja noudatetaan ihan loppuun asti. Eli tapahtuuko tämä siis Euroopan mantereella vai oletteko ottaneet huomioon myös niitä tilanteita, joissa eläimiä viedään kolmansiin maihin? Kolmas kysymys. Puhutte siitä, että erittäin Suuri osa näistä tapahtumista, 28 prosenttia siinä eläimet eivät, ole, eivät kelpaa kuljetettavaksi. Puhuitte myös siitä, että on erittäin suuri osa sellaisia ajoneuvoja, joissa korkeus ei ole riittävä. Ovatko nämä yksilöiden vääriä päätöksiä? Otetaan sellaisia eläimiä mukaan, jotka ovat kelpaamattomia kuljetuksia. Nehän ovat yksilöiden päätöksen. Lisäksi on myös rakenteellisia mm, väärintekoja mennään äh, äh, tietyllä autolla kolmanteen maahan ja silloin eläimet eivät mahdu sisään. Kuljettajahan täytyy jo tietää etukäteen, minkä kaltaisia eläimiä tulee. Tuleeko nautoja vai tuleeko lampaita kyytiin. Ja jos tuo kuljetuskorkeus ei ole hyvä, niin tämähän on rakenteellinen ongelma eikä yksilön aiheuttama ongelma. Ja sitten puuttuisin siihen, mitä sanotte lopuksi. Kansalaisjärjestöt olivat saaneet aikaiseksi parantua se osoittaa, että EU ei toimi kunnolla, jos kansalaisjärjestöt kykenevät tähän, mutta samalla se selkeästi todistaa siitä, että me emme ole toimintakykyisiä, kun luotamme tässä vain kansalaisjärjestöjen toimintaan. Meidän täytyy hoitaa asian niin, että tilanne paranee. Kansalaisjärjestöt voivat meitä siitä tukea, mutta ei tätä pidä niiden vastuulle jättää. Hienoa, että ne näin tekevät, mutta meidän täytyy saada jotain itsekin aikaiseksi. Ja lopuksi sitten henkilökohtainen näkemys Otin sen esille myös muissa, muissa mietinnöissä. Millä tavalla ei teurastuksia tehdä pienissä teurastomoissa maaseudulla niin kuin ennen. Miksi tämä teurastustoiminta on keskitetty niin paljon, että menetetään maaseudulla paljon työpaikkoja ja menetetään myös ihmisten yhteys tähän teurastustyöhön? Moni ei tiedä, miten se edes tapahtuu. Miksi EU niin järjestelmällisesti pyrkii keskittämään kaiken toiminnan kaupungin niin, että mitä ei tapahdu maaseudulla? Jos, jos meillä on tällainen enimmäismäärä kuin neljä tuntia tai kahdeksan tuntia kuljetusta, niin silloin sitä seuraavana päivänä meillä olisi myös teurastomme maaseudulla. Se on ihan selvä. Tämä lopullinen kysymys, loppukysymys myös teille. Onko tämä ylipäätään järkevää se, mitä me täällä teemme? Se on tällainen yleiskysymys teille. Kiitos, Maria. Ja sitten kaksi minuuttia. Seuraava muuten on hankala aikataulu enää hoitaa. Schreier, anteeksi, jos en nyt taas sanonut oikein teidän nimenne. Gracias. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik zag aan het gezicht dat ik aan de beurt was. Dank... Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Ihan lyhyt kysymys ja tärkeä kysymys puhujille. Kiitoksia tästä hyvästä alustuksesta. Tässä on kysymys nyt valvonnasta, täytäntöönpanosta ja eurooppalaisen lainsäädännön noudattamisesta. Meidähän täytyy kyetä siihen. Ja kun tämä kaikki Euroopan sisällä toimii, niin silloin meidän täytyy huolehtia siitä, että otamme käyttöön myös rangaistuksia. Ja kun kysymys on rekoista ja niiden tarjoamasta mukavuudesta, niin kyllä tietysti 10 tuntiakin voi siellä istua. Mutta voi olla myös sellaisia rekkoissa, joissa jaksaa istua edes puolitoista tuntia. Kyllähän äh, esimerkiksi äh, ilmakuljetuksia mm, lentokonekuljetuksia harrastaa ihmisten kohdalla, mikseivät eläimet voi kulkea lentokoneella. Ja sitten koulutukset ja maatilateurastukset. Alankomaissa nimittäin tällä hetkellä lehmät ja siat menevät kaikki kuljetuksella teurastamaan. Haluaisin kuulla tästä lisää, koska tämä kuulostaa erittäin hyvältä ajatukselta. On hienoa tämä ajatus, että tällainen teurastustapakin olisi sitten mahdollinen. Kiitos Jani. Herra Rouva Hassenkamp. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Harmi, että teillä on ollut niin vähän aikaa tehdä tätä tutkimusta. Haluan kuitenkin kiittää, vaikka tässä nyt rajoitteita on ollut resurssien ja ajan suhteen, niin tästä hyvästä lopputuloksesta. Keskitytte, niin voitte tietysti korjata, jos olen ymmärtänyt väärin, kolmeen kohtaan koko tässä kertomuksessa. Eläinten hyvinvointi, eläinten kuntoon ja teuraseläimiin ja tästä kunnosta minulla onkin kysymys. Suosittelette sitä, että pitää tar- tehdä enemmän tarkastuksia tuon kuljetuksen alussa. Itse olen käynyt ja viettänyt hiukan aikaa Itä-Euroopassa ja siellä katsonut tuota eläintekuljetusta Euroopan ulkopuolelle. Ja eläimet, jotka ovat kuumissaan tai erittäin väsyneitä laittaa kuljetuksen, mutta eläimet, jotka ovat hyvässä kunnossa alussa, saattaa olla niin, että muutaman päivän kuluttua nekin ovat aivan todella huonossa kunnossa. Miten tämä voi ratkaista? Toiseksi, olen tästä keskustellut aika pitkälle eri kansalaisjärjestöjen kanssa. Täytäntöönpanon puuttuminen ei valvota papereita, ei valvota eläimiä, ei ole mitään tarkastuksia. Eikä minkäännäköistä rangaistusjärjestelmää, ei mitään järjestelmää, jonka avulla, jos rikkomuksia tapahtuu, että voitaisiin tehdä jotain. Voidaanko tässä teidän kertomuksessanne nyt nähdä jotain muutoksia tässä suhteessa? Korruptiokin on tietysti yksi tärkeistä kysymyksistä Euroopassa myöskin valitettavasti. Entä paperinen valvonta? suorittaako sitä enemmän? Kiitos. Herra Häusling seuraavaksi. Ja, <clears throat> vielen Dank für den Bericht. Ähm, eins muss ich mal fragen. Kiitoksia. Kysymys siitä, että miksi näin paljon eläimiä kuljetetaan ylipäätään Euroopassa. Onko se jotain siitä syystä, että kuljetetaan teurastamoihin siksi, että kustannukset ovat muutaman euron matalammat kuin muualla teurastamisen suhteen. Tämä on se tilanne, joka, josta voitaisiin tietysti Euroopassa päästä eroon, jos meillä olisi siis samat sosiaaliset tilanteet teurastamoilla. Ja siitä syystä tämä kysymys kannattaa esittää. Miksi niin paljon kuljetusta ylipäätään on? Toinen kysymys. Jos valvontaa ei tehdä, niin miten hyvin näitä ylipäätään voidaan sitten verrata näitä tilanteita? Eikö olemassa mitään standardia, joka voitaisiin Euroopassa ottaa käyttöön, jossa sanottaisiin, että mikä tällainen valvonta olisi? Ja eikö ole mitään näkymiä sen suhteen, että mitä vaatimuksia esitetään näille standardeille valvonnassa, sillä muussa tapauksessa kun jäsenvaltiot pääsevät valitsemaan, niin eivät ne tahallaan halua kirjoittaa huonoa raporttia. Eikö meillä ole sellaista tahoa, joka tekee tätä keskitettyä valvontaa? Sitten toinen kysymys. Täällä puhuttiin siitä, että on vähän mahdollisuuksia teurastaa paikallisesti. Mutta tietysti eläinten kasvattajilla on suuria vaikeuksia, jos tuo teurastus suoritetaan vaikkapa suoraan niityllä – niin silloin on olemassa valtavat määrät kaiken näköistä byrokratiaa, jota eri viranomaisten kanssa pitää hoitaa. Tätä kaikkea pitäisi yksinkertaista niin, että tuolla paikan päällä voitaisiin teurastaa. Ja tietysti minun mielestäni on aivan totta se, että jos kansalaisjärjestöt ovat ne, jotka hoitavat sitä, että standardit paranevat, se ei kyllä kerro mitään hyvää Euroopan unionista. silloin meidän täytyy kyllä katsoa ehdottomasti peiliin ja huolehtia siitä, että parlamentin edustajina huolehdimme siitä, että Euroopan unioni hoitaa tämän eikä pelkästään kansalaisjärjestöt ja mikä on sitten se poliittinen tapa, jolla näin tehdään. Kiitos. Sitten era Duda. Kiitos puheenjohtaja. Saan kosolti sähköpostia tähän aiheeseen liittyen, eläinten kuljettaminen ja kansalaiset ovat erittäin huolissaan näistä eläinten kuljetusolosuhteista. Olisi syytä puhua kahdesta eri asiasta. Toisaalta eläimiä kuljetetaan tuontia varten lisääntymistä varten ja niin sitten toisaalta niitä kuljetetaan teuraaksi. Ne eläimet, jotka tulevat osaksi kotieläinhoitoa, lisääntymissykliä, niin tätä tulisi säännellä. Kun minä ostan eläimiä mistä maasta tahansa, Länsi-Euroopasta vaikkapa, vien nämä eläimet Romaniaan, niin haluan olla varma, että nämä eläimet ovat aivan huippuiskussa, kun ne saapuvat oman kotimaahan, niin käytän niitä sitten lisääntymiseen vai en. Tilanne on toisenlainen kuin eläin viedän teuralle. Ja olisikin tärkeää, että olisi paikan päällä tapahtuvalle teurastumiselle paremmat valmiudet siellä, missä eläin kasvatetaan. Ja tällä on paljon hyötyjä. Tämä tuo kasvua, tämä luo työpaikkoja, rahaa jää tälle seudulle. Eläinten on oltava kunnossa, kun ne teurastetaan. Ja uskon, että komissiolla on valmiudet allekirjoittaa näiden maiden kanssa – sopimuksia siten, että pappi saapuu Israelista tai arabimaista siten, että nämä teurastetaan uskonnollisten sääntöjen mukaisesti sen asemesta, että ne elävänä kuljetetaan tuhansen ja tuhansen kilometrin päähän. On tärkeää, että kunnolliset kuljetusolosuhteet. Sitten e Rova Ribeiro. Agora, agora creio que sim. No niin, nyt taitaa toimia. Minä haluaisin myös omalta osaltani ottaa kantaa tähän yleisempään kysymykseen, eläinten kuljetukseen, niin moni täällä on jo puhunut siitä ja esittelijäkin. Eli minä ottaisin yhden täsmällisemmän asian esille. Teettekö eron selvityksessänne eron siis siinä, mikä on tuottajan ja mikä kuljetusyrityksen vastuu? Minusta se olisi hyödyllistä tehdä tällainen ero. Nimittäin heillä on vähän erilaiset etunäkökohdat pelissä mukana, jos ajatellaan tuottajan näkökulmasta. Haluaa lehmän tai eläinten kuljetettua hyvässä kunnossa äh, perille asti. Totta kai kun niitä kasvattaa, niin niihin myös kiintyy. Eli toisaalta on siis tämä kiintymys. Ja sitten tämä äh, kylmäkiskoinen bisnespuoli mutta joka tapauksessa eläin halutaan perille hyvässä kunnossa, että se olisi hyvä tuote. Mutta kuljetusyrityksellä ehkä on muita näkökohtia mielessä. Et että päästään pisteestä A pisteeseen B. Eli ei välttämättä ole sitä samaa kiintymystä mukana. Haluamme päästä paikasta toiseen. Käytettekö sellaista erottelua? Kiitoksia, Rova Guinness. Thank you. Uh... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös tästä esitelmästä. Nämä loukkaantuneet eläimet, vaikkapa nauta, joka katkaisee jalkansa kotitilalla, niin tämä on ongelma minun alueeni maanviljelijöille. Menetys on merkittävä, mikäli todetaan, että eläin on niin huonossa kunnossa, että sitä ei voida kuljettaa. Ja maatilalla ei ole tiloja, jossa eläin voitaisiin teurastaa. Ja toisaalta tässä saattaa olla tilanne, että eläin kyetään kuljettamaan, mutta sitten sitä ei kuitenkaan teurasteta teurastamalla, vaan tästä tulee hävikkiä, vaikka kyseessä on ihan hyvä, hyvälaatuinen liha. Tämä on siis harmillinen, että liha menetetään näin Irlanti mainittiin, enkä tiedä mainittiinko muita jäsenvaltioita. Minä olen tietysti irlantilainen ja tiedän, että tarkastuksia tehdään äh, erittäin paljon ja ne ovat erittäin tehokkaita. Ja minä haluaisin tietää, eikö tässä nyt verrata näitä samoja asioita, joissa jäsenvaltioissa oli 0 prosenttia, joissa jäsenvaltioissa oli 16 prosenttia. Joten verrataanko tässä ihan vertailukelpoisia asioita keskenään? Kenties tästä asiasta voisimme hieman jatkaa. Minä olen aina todennut, että jäsenvaltiossa täytäntöönpano on ongelma. Se tapahtuu puolivillaisesti toisaalla ja toisaalla ei. Parempi täytäntöönpano tarvitaan. Ja viimeinen asia koskee näitä suurteurastamoja ja nehän ovat nykyään tämä normi. Olisi tärkeää, että olisi alueellisempia ja paikallisempia teurastoja mutta kokemukset ovat niitä, että nämä suljetaan. Joskus paikallisviranomaiset elintarviketurvallisuutta niistä elintarviketurvallisuudesta, elintarviketurvallisuudesta huolehtivat viranomaiset joutuvat sulkemaan näitä teurastamoja, koska tässä tarvitaan, niin niihin tarvitaan liian suuria investointeja, että ne voivat jatkaa toimintaansa. Sär. Kiitoksia sitten. Herra Colombier sanoi viimeisen sanan. Oui, madame la... Niin, puheenjohtaja. Ensinnäkin toteaisin, että jos me haluamme säännellä tiukkaalla tavalla eläinten kuljetusongelmia, niin todellakin pitäisi katsoa ja auttaa jäsenvaltioita luomaan teurastamoja oman ajattelunsa mukaan minkäkin kokoisina. Mutta se olisi kaikki tehokkain ratkaisu. Mutta totesi kuitenkin, että eläinen kulj- eläin kuljettaminen on myös terveyskysymys. Kun ajatellaan erilaisia epidemioita. Romaniasta ja Unkarista on tullut Ranskaan ja siellä on nopeasti levinnyt myös afrikkalainen sikarutto. Ja sitten hiljattain on myös on käyty neuvottelu siitä, että voitaisiin vastuu kantaa paremmin vasikoiden rokottamisesta ja epidemioiden kustannukset ovat raskaat koko ketjussa – ja, ja varsinkin jos joudutaan joitakin vientimarkkinoita sulkemaan. Ja kuten tässä tekstin lopussa todetaankin, niin komissio jälleen kerran haluaa vain vapaata kauppaa viedä eteenpäin ja tulee kolmasesta maistakin tuotteita, jotka eivät noudata EUn sääntöjä. Tämä kantaa putkahtaa esille yhä uudestaan ja se rankaisee EUn tuottajaa. Ja sitten tässä syntyy epäreilua kilpailua. Eikä tässä pitäisi tietenkään noudata näitä sääntöjä vain EU-tuottajien kohdalla, vaan myös lailla kolmansissa maissa, jos niitä tuotteita tänne tulee. Kiitos. Kiitos. No vielä ihan viimeinen puheenvuoro. Herra Flanagan. Eh, thanks very much, very interesting presentation. Kiitos oikein paljon. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen esitelmä. Noitsul täällä puhui näistä pienemmistä teurastamoista, kuten myös jäsen McGinnis sanoi ja puhui näistä aiheista. Ja täällä puhuttiin siitä, että ne suljetaan, mikäli ne eivät, pysty, ne eivät ole erittäin suuria. Irlannissa oli Ironissa on tehty, otettu käyttöön järjestelmä koskien pienempiä panimoita, mikäli ne eivät yritä tietoa kynnystä, niin ne maksavat vähemmän veroja. Tämä auttaa näitä pärjäämään suurempia, komis- suurempia panimoita vastaan komissiosta. Sanottiin, että näin ei voi tehdä, tämä ei toimi. Mutta kyllä näin silti toimitaan ja tämä toimii erittäin hyvin. Nyt ensimmäistä kertaa meillä Irlannissa on pienempiä panimoita, joten miksi ei olisi mahdollista tehdä jotain samanlaista teurastamajojen kanssa siten, että mikäli ne pysyvät alle tietyn liikevaihdon ja tietyn volyymin, niin sitten ne saavat verokannustumia. Ja tämä toimisi vaikkapa leipomojen kanssa. Oli kyseessä teurastamo, leipomota, mikä tahansa, niin näyttää siltä, että se on liian monimutkaista toimittaa näiden toimintoja omassa kylässä ja sitten ne poistuvat ja kylät tyhjenevät, mutta mielestäni asian hyväksi voitaisiin tehdä jotain. Kiitos. Tässä oli keskustelu ja nyt annan puheenvuoron komission edustajalle. Hekin voivat ottaa kantaa tähän. Rova Ana Ramirez, DG Santesta, olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja. No ensinnäkin olemme kiitollisia tästä parlamentin selvityksestä. Suuremmat osat olemme samaa mieltä. Se perustuu siihen tietoon, jota meillä komissiossakin on Trases-järjestelmästä saatu. Komissiohan sitä hoitaakin sitä paitsi. Ehkä selvitys ottaa suurimpana ongelmana, ongelman, jonka komissiokin tuntee hyvin ja tärkeimmät sidosryhmät niin ikään mutta sekä jäsenvaltiot että komissiokin etsivät ratkaisuja ainakin joihinkin kysymyksiin. Esimerkiksi eläinten vienti lämpötilaongelmineen. Ja selvityksessä tämä tulee esille myös. Jotkut jäsenvaltiot sitten viime kesään ovat kieltäneet eh, eläintekuljetuksen Etelä-Euroopan kautta. Se Viranomaiset ovat itse vain ryhtyneet toimiin, ei siis sopimuksen kautta. Eli täytäntöpano lainsäädäntöä, jos menee asteet yli 30, niin sitten ei enää kuljeteta. Irlanti, Ranska, Italta, Alankomaat. Kaikki ovat nyt asettaneet rajoituksia vienille. Sitten on ryhmiä, jotka käyvät läpi paljon muitakin asioita, kuten täällä kuultiin, ratkaisuja etsitään myös tasolla, kuten pitääkin. Tässä on tiettyä toissijaisuuttakin mukana. Jäsenvaltiothan joutuvat täytäntöönpanemaan lainsäädäntöä. Olisi, oli sitten hyväksi tapaaksi, niin komissio voi jotain toteuttaa. Mutta ei meillä ole valtaa ruveta tyrkyttämäänkään mitään jäsenvaltiolle. Kiitos selvityksestä ja mietinnöstä. Odotamme mielenkiinnolla myös mietinnön valmistumista. me totta kai seuraamme kaikkia keskusteluja. Kiitoksia Rova Ramirez puheenvuorostanne. Ja sitten aivan lopuksi puheenvuoron saa vielä uudelleen kohdassa seitsemän herra Baltusen Kysymyksiä tuli paljon. Mielenkiintoa osoitettiin. Rouva Dinulle myös kiitokset tästä selvityksestä, kuten teillekin kysymyksiä tulee aika paljon, on varmaan vaikea ruveta vastaamaan kaikkiin, mutta teillä on nyt viisi minuuttia aikaa, että sitten näitä kysymyksiä käydä läpi. Älkää nyt katsoko noin synkällä naamalla. Kun tässä on vielä monia kysymyksiä esityslistalla, tiedän, että se on mutkikasta, kun tuli niin paljon kysymyksiä. Mutta aika on mikä on. Kiitos Servaltusen. Shall we? Um, Thank you. Uh, Kiitos. Uh, the first... Kiitos, että sain viisi minuuttia aikaa vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Teurastamoista sanoisin sen verran, niin pienestä kuin suurista. Eläinten kuljetus ei riipu pienistä tai suurista teurastamoista. Eli monet elementit kuljetetaan Alankomasta Saksan teuraalle. Ne ovat kuljetuksessa tunnen kaksi. Ja jos katsoo Belgiaa ja Alankomaita, niin tilanne on samanlainen. Kuljetuksia on paljon, jotka ovat lyhytkäistoisia. Tämä johtuu siitä, että Saksassa on halvempi teurastaa ja näin se vain noin. Tämä oli vastaus erääseen kysymykseen, miksi niin paljon eläimiä kuljetetaan elävänä. Tämä liittyy Euroopan alueiden eroihin liittyen tuotantoon ja kulutuksen. Ja mikäli tietyllä Euroopan alueella kulutetaan enemmän lihaa ja tietyllä alueella sitä käytetään enemmän, niin silloin niin liha kuin eläimiä tullaan kuljettamaan. Useassa eri julkaisuissa olen nostanut esiin sen, että lihan kuljettaminen on edullisempaa kuin, eläin, kuin eläinten kuljettaminen. Silti monet, monessa tapauksessa ihmiset haluavat mieluummin eläimiä kuljetettavan. Niitä siirretään, kuljetetaan alueelta toiselle. Toisessa julkaisussa olen ottanut esimerkiksi sen, että Unkarista siirretään lampaita Italiaan syystä, että lyhyellä aikavälillä ei enää löydy kaikkiaan teurastamoa Unkarista tähän tarpeeseen. Jos katsotaan näitä vaihtoehtoja ja niiden kuntoa, tässä on mu- kanoja ja emäporsaita ja nautoja ne ovat tehneet pitkään töitä, olleet mukana tuotannossa. Ne eivät enää ole huippu iskussa ja ne on kuitenkin kuljetettava. Mitä näille olisi tehtävä, mikäli ne eivät enää ole kuljetuskuntoisia? Ainut vaihtoehto on se, että ne tapetaan maatilalla ja sitten ne kuljetetaan. Ja sitten on jätettä. Ne ovat vaihtoehdot. Ja minulla ei ole tähän mitään täydellistä ratkaisua. Kolme vaihtoehtoa. Elämät voi tappaa, tuhota, Elämät voi tappaa. Ja tietyissä oloissa lihaa voi käyttää jopa ihmisravinnoksi, tai sitten annetaan lupa kuljettaa nämä eläimet teurastamolle – ja sitten liha kelpaa ihmisravinnoksi. Kaikille vaihtoehdoille on omat hyötynsä ja haittansa. Näihin perehdyimme, mutta ei meillä tähän mitään yksiselitteistä vastausta ole. Täällä esitettiin kysymyksiä jäsenvaltioista ja se, minkä sanoin monasti, niin eroja jäsenvaltioiden välillä saattaa olla hyvinkin paljon ja tämä riippuu hyvinkin paljon maan oikeusjärjestelmästä, mitkä ovat prioriteetit liittyen sääntöjen noudattamatta jättämiseen, mitkä ovat sanktiot, eroja on ja niitä tulee jatkossakin olemaan. Emme tehneet pesäeroa eri sidosryhmien välillä. Meillä ei ole kaikkia tarvittavia tietoja. Emme katsoneet näitä kuljettajia, maanviljelijöitä, kasvattajia, virallisia eläinlääkäreitä erikseen – Yleinen mielipide on sellainen, että elävien eläinten kuljetukseen liittyy paljon pahoja asioita, pahoja, huonoja esimerkkejä, mutta toki hyviäkin esimerkkejä on olemassa. Jos katsoo ääriolosuhteita, vaikkapa Bulgarian ja Turkin rajaa, niin – Ei siellä tavata kovinkaan usein sääntöjen noudattamatta jättämistä, vaikka olosuhteet ovatkin huonot. Vaikka kaikki olisikin kunnossa, niin siellä on silti odotettava kuusi tuntia. Eihän se mikään otollinen tilanne ole, mutta näin se vain menee. Mitä näitä hyvinvointiin tulee, siihen emme tässä tutkimuksessa puuttuneet – Enkä tiedä kuinka suuri uhka on. Toki uhka on olemassa. Mikäli eläimiä kuljettaa maan sisällä tai useamman maan välillä, niin toki silloin saattaa tauditkin liikkua, mutta minulla ei ole mitään tietoa siitä, kuinka suuri riski on kyseessä. Olen tyytyväinen, että onnistuimme tähän esitykseen saamaan sellaisia tietoja, joita komissiolla jo oli ja että me teemme tämän onnistuneella tavalla, kuten heiltä kuulimme. About, uh, uh, Mitä tulee näihin sopimusten eri ratkaisuihin, Turkin ei kuljeteta eläimiä heinä-elokuussa. Tässä menee siis pidemmälle kuin se, että pannaan täytäntöön asetus, jossa määrätään nostan tietty lämpötila. Ja olen varma, että myös muutkin maat pystyisivät näitä sääntöjä panemaan täytäntöön. Kiitos paljon. Muchas gracias. Kiitoksia kovasti herra Baltusen. Kiitos, että pyritte vastaamaan kaikkiin kysymyksiinkin. Epäilemättä hyvin Mielenkiintoista, vähän huolta vielä on jäljellä toki joiltakin osin. No, kiitämme Rouva Dinua ja herra Baltusten ja näin keskustelun päätteeksi kiitämme selvityksestä ja näistä johtopäätöksistä. Herra Tormanin mietintöä kiitämme myös. Mä ajattelen jatkopäätöksentekoa. Kiitoksia kuvasti esittelystä. Sitten kohtaan kahdeksan. Näistä kolmesta kohdasta, jotka kaikki liittyvät eläinten hyvinvointiin tänään iltapäivällä. Kuusi, seitsemän ja nyt siis päästään jo kahdeksikkoon. Eli eläinten suojelusta kuljetuksen aikana eu ja sen ulkopuolella annettu asetus 1 2005 koskee täytäntöpana kertomus. Selvitys, joka oli myös kovin kiintoista, liittyy tähän ja nyt olemme päässeet siihen, että eh, kollega Erra Dorman ECR-ryhmästä voi esitellä kertomusluonnoksensa tässä hyvin arkaluontoisessa kysymyksessä eläinten hyvinvointi kuljetuksen aikana eu ja sen ulkopuolella. Paljon on tehty, mutta vielä on paljon parantamisen varaakin epäilemättä. No sitten vielä menettelystä. Muistuttaisin teille kaikille, että tässä on mukana myös Envi- ja Tran-valiokunnat käsittelemässä aihetta tulla toimivallalla koskien koko kertomusta. Ja nyt sitä pitemmittä puhetta puheenvuoron saa herra Dorman, joka voi kertomusluonnoksen nyt esitellä meillä. Olkaa hyvä. Kære kollegaer, tak øh, for at jeg må være her i dag og præsentere. Hyvät naiset herrat, kiitoksia siitä, että saan aina iltapäivällä esitellä tämän oman mietintöni. Minulla oli äskettäin kurkkuleikkaus, joten puhun lyhyesti. Pahoittelen, mutta ääneni ei kestä liian pitkään puhumista. Suositukset mietinnössä pohjautuvat tiettyihin osioihin. Ensinnäkin on päästy siihen perustavanlaatuisen päätelmään, että val- rekkavalvonnasta raportointi silloin kun rekat ovat peräisin muista maista, on erittäin vähäistä. Jotkut maat raportoivat tuhansista tarkistuksista ja toiset taas tekevät niitä nolla. Näin on, on erittäin vaikea päästä minkäännäköisiin päätelmiin sen suhteen, onko täytäntöönpano tyydyttävää vai ei. Tuomioistuin on päässyt tämän samaan päätelmään ja komissio on ollut samaa mieltä siitä, mm, kuten kuulimme kuulemisessa muutama viikko sitten, että meidän tulee harmonisoida tiedonkeruu niin, että meillä on parempi ajatus siitä, millä tavalla täytäntöönpanoa harjoitetaan ja miten lainsäädäntöä sovelletaan. Kun työstin tätä mietintöä, niin kuulin monien sanovan, että nämä vastustivat. elävieläinten vientiä muihin maihin, kolmansiin maihin. Olen käynyt Bulgarian Turkin rajalla, olen nähnyt millä tavalla tämä eläinkulutus tapahtuu. Eläimet joutuvat olemaan jo pelkästään siellä paikan päällä kuusi tuntia. Eläimiä kohdellaan huonosti kolmansissa maissa, senhän me tiedämme. Ja tuomioistuin on sanonut, että EU-maat ovat vastuussa näiden eläinten hyvinvoinnista myös silloin, kun ne ylittävät rajat vaikkapa Egyptiin tai Marokkoon tai Turkkiin. Ja siksi olen samaa mieltä siinä, että meidän tulee lopettaa elävien eläinten vienti näihin maihin. Yleisesti ottaenkin meidän tulisi vähentää kuljetusaikoja eläinvien eläinten kohdalta. Helppoa se ei ole, mutta jos pohdimme läheisemmin näitä omia terostusmenetelmiä, niin se onnistuisi tässä omassa mietinnössäni olen vedonnut siihen, että komissio pohtisi sitä, millä tavalla voimme teurastaa eläimiä lähempänä alkuperäpaikkaa, jopa tuolla maatilalla tai hyödyntäen sitten paikallisia teurastamoja paremmin. Teknologia tänä päivänä on sellaista, että meidän on paljon helpompi kuljettaa pakastettuja ruhoja ja otan tämän asian esille tässä mietinnössä, niin ääneni ei ole kuitenkaan huippukunnossa tällä hetkellä ja siksi en oikeastaan kykene puhumaan lisää. Toivottavasti ymmärrätte ongelmani. Jään odottelemaan mielenkiinnolla teidän kommenttejanne ja yhteistyötä tässä asiassa. Herra Dorman ei huolta, koska kaikilla on tämä kertomus käsissään ja, ja, ja he ovat tästä asiasta riittävästi perillä. Ja nyt varjoesittelijät pääsivät ääneen. Ensinnäkin rouva Ribeiro kansanpuolesta. Siento hay un problema con ese micrófono. Aina sen mikin kanssa on ongelmia. Agora creio que sim. Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer ao relator pelo trabalho. Nyt taitaa olla. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää. asian esittelemisestä, mietinnön esittelemisestä. Tämä on hyvin tunteisiin vetova asia. EU-vaalit ovat tulossa. Meitä kiinnostaa julkinen yleinen mielipide ja on tärkeää, että me toimimme nyt eläinten hyvinvoinnin hyväksi. Maanviljelijät, maatalouden toimijat ovat ensimmäisenä puolustamassa eläinten oikeuksia. He eivät halua, että eläimet kärsii. He, heillä on läheinen suhde eläimiin ja olisi mielelläni hieman tasapainoisemman luonnoksen. Tässä näyttää siltä, että EU ei ole mitenkään eturivissä eläinten hyvinvoinnin kannalta, vaikka me olemme tässä aivan etulinjassa. Meillä on erinomainen direktiivi, vaikka sillä onkin ongelmia, siinä onkin tiettyjä ongelmia. Sitä olisi vahvistettava ja meidän olisi parannettava sen täytäntöönpano. Ja kun puhun täytäntöönpanosta, niin tarkoitan nimenomaan täytäntöönpanoa, sanktioita, sakkoja. Ja niillä tulisi olla ennaltaehkäisevämpi vaikutus, koska tietyt rikoksen uusijat ovat tässä – aina sääntöjä rikkomassa. Mikäli sairasta eläintä kuljetetaan, ei se tarkoita, että koko järjestelmä on epäkelpo. Emme me voi kieltää eläinten kuljetusta tykkänen. Ja jos tätä ajatellaan eläinten hyvinvoinnin kannalta, niin tässä on tietynlainen, tietynlaista kaksinaismoralismia, nimittäin – mikäli sanotaan, että emme halua, että ihmisiä kuolee moottoriteillä, niin sitten pitäisi kieltää myöskin ihmisten kulkeminen moottoriteillä. Mitä tulee merikuljetuksiin, olisi tärkeää, että saapumis satamiset olisi olla paremmat mahdollisuudet huolehtia eläimistä. Tarvittaisiin syvempää yhteistyötä jäsenmaiden ja kolmansien maiden viejien ja tuojien kanssa. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että eläimet saavuvat hyvässä kunnossa terveenä määränpäähänsä. Tarvitaan parempaa, tiivimpää yhteistyötä jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden kolmansien maiden välillä. Meidän on parannettava täytäntöönpano, jotta olemme paremmin tietoisia siitä, mikä on kuljettavan ajoneuvon kohde ja mihin nämä eläimet tulevat päätymään – sitten ettei tässä synny myöskään turhaa hallinnollista taakkaa rajoilla. Mutta eläinten hyvinvoinnin tulisi olla meidän työn keskiössä. Meidän ei pitäisi antaa lisähallinnollista taakkaa ja byrokratiaa olla luomassa maanviljelijöiden vahingoksi. Meillä ei voi olla eläimille vaativampia standardeja kuin ihmisille. Toki eläinten hyvinvointi on sellainen asia, josta on huolehdittava. Aivan lopuksi minä haluaisin, että me näemme mietinnön, joka kuvailee maanviljelijöitä olevan, olevan parhaassa asemassa huolehtivan eläinten hyvinvoinnista. Kiitos. Pitääpä kiinni kahdesta minuutista. Seuraavaksi Aldesta Rahuitema. Yes, thank you very much. Mm. Kiitoksia kovasti. Puhun herra Federein puolesta, kun ei hän voi olla paikalla tänään. Hän antoi minulle tässä tekstin, joka aion lukea nyt. Ensinnäkin hän kiittäisi esittelijää työstä kertomuksen parissa, joka hän ottaa esille joitakin tärkeimpiä kysymyksiä liittyen asetuksen täytäntöönpanoon. Mehän tiedämme, kuten aina eläinten hyvinvointilainsäädännössä on ongelmia täytäntöönpanossa ja noudattamisessa, se kävi ilmi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta. Komissio väittää, että eläinten kuljetuksen alalla täytäntöön on 97 prosenttia, mutta kansalaisjärjestöjen tiedot ja kuvat kertovat muuta. Valittelemme sitä, että täytäntöön kertomus esitti enemmän kysymyksiä kuin vastasi, niin että ei, ei käsitellä myös jäsenvaltiossa täytäntöönpanon kovin tarkasti tai mitä kuljetuksia tapahtuu. Kuten EFSAn 2011 lausunto toteaa, tässä tarvittaisiin vielä selvennyksiä asetukseen, jotta säännöksiä noudatettaisiin paremmin esimerkiksi. Jos käytetään nanotekniikkaa, GPS-jäljittämistä, jotta voitaisiin reaaliajassa jäljittää kuljetusta. Ja sitten voitaisiin nopeammin selvittää myös noudattamatta jättäminen. Fedele on myös sitä mieltä, että logikirja pitäisi julkaista, koska tässä on paljon yleistä mielenkiintoa olemassa. Sitten pitäisi olla parempia tarkastuksia ennen lähtöä sen takaamiseksi, että eläimiä voidaan kuljettaa ja selvittää, mitä se tuo mukanaan. EFSAn tieteellisessä lausunnossa otettiin esille sekin, että jotkut säännökset on hyvin hämärästi muotoiltu, eli tarvitaan selvennystä. Ja sitten lopuksi kuljettajien kouluttaminen on tärkeää eläinten hyvinvoinnin takamiseksi kuljetuksen aikana. Ja tarvitaan myös sitten vaikuttavia seuraamuksia, jos jätetään noudattamatta sääntöjä. Me kehotamme parlamentissa esittämään indikaattoreita eläinten hyvinvoinnista, jotta päästään eteenpäin ja mittaamaan sitä. Tässä on paljon tärkeitä näkökohtia asetuksessa ja olemme samaa mieltä tieteellisestä perustasta. EFSAn lausunto osoittaa, että ei ole mitään tiedettä todistamisen puolelta, että lyhyemmät kuljetusajat jotain ratkaisisivat. Sitten täytyy keskittyä nimenomaan nykyisen sääntöjen noudattamiseen ja sitten tarvitaan myös noudattamaan jättämiselle kunnon seuraamuksen. Kiitos. sitten seuraavaksi omana itsenään Rova Haasenkamp ryhmän nimissä. Ja Dorman... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää lämpimästi Dormania tästä mietinnöstä. Maatalousvaliokunnassa ei ole juurikaan kiinnitetty tähän asiaan huomiota ja haluaisin tässä kiittää Dormania siitä, että hän on nimenomaan järjestänyt kuulemistilaisuuden ja myöskin matkan Turkkiin, jotta omin silmin saamme nähdä sen, millä tavalla eläimiä, eläimet tätä oman onnensa nojaan, kun ylittävät Euroopan unionin rajat. Kollegojen Eek ja Whiten kanssa olen käynyt Euroopan unionin rajojen ulkopuolella katsomassa näitä eläinkuljetuksia on esimerkiksi ihan järkyttävä se, mitä näin Slovenian ja Kroatian, Slovenian ja Kroatian, Kroatian rajalle, joiden pitäisi olla osa sivistynyttä Eurooppaa. Esimerkiksi lampaita viedään, joilla lam, lampaita viedään kuljetuksilla, joiden nimet ovat Holstein Express tai todella jotain hienoja nimiä. Ja siellä on myös joukossa nuoria nautoja ja vasikoita – lämpötilat olivat aivan liian korkeat, eläimet ovat ylikuumenneita ja väsyneitä mm, tästä kuumuudesta. Lämpötilarvoja ei ollenkaan valvottu, mitään täytäntöpanoa ei ollut ja poliisi ei tehnyt yhtään mitään muuta kuin suojeli tuota teollisuutta. Ja kaikkein järkyttävintä oli se, mitä vuonna 1991 sain näynte jo Kroatian kohdalla. Nyt 30 vuotta sitten melkein sain nähdä nuori sonni, joka vietiin laivaan, joutui veteen ja se nostettiin nosturilla alukseen. Ja sille annettiin sähköshokkeja, se ei näkynyt seisomaan, se, jotta se liikkuisi. Tämä tapahtui tänä päivänä tässä Euroopassamme, eivätkä nämä ole mitään yksittäistapauksia. Eikä tässä ole mitään loppua näkevissä, sillä olemme saaneet kuulla ja nähdä, että yhä enemmän kuljetuksia tapahtuu ja yhä vähemmän valvotaan. Täytäntöönpanokertomus mainitsee kaikki nämä asiat. Kaksi asiaa haluaisin ottaa esille. Lisää, no ja, long... No sitten rajoitetaan tämä yhteen. Eläinten kuljetus Euroopan unionin ulkopuolelle sanotaan, että myös viljelijöille on kaikkein tärkeää että, tärkeintä, että eläimet tulevat perille hyvässä kunnossa. Näin, tässä tapauksessa näin ei ole. Eläinten tulisi tulla paikalle elävinä ja erittäin suuri osa niistä on enää juuri ja juuri hengissä. Ja voin suositella dokumentteja, joka viime viikolla esitettiin alankomainen televisiossa, ne joilla on rohkeutta katsoa tätä dokumenttia. Sitä voin suositella. Me tarvitsemme ratka- ratkaisua. Päättäkää, koska te olette yrittäneet aikana. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla tämä tilanne voidaan saada loppumaan Euroopan unionin ulkopuolella. Ja lisää teurastamia ei sekään ratkaise tätä ongelmaa, se on vain yksi ongelma ratkaisu meidän täytyy järjestelmästi parantaa eläinten hyvinvointia. Tästä on hyötyä meille kaikille ihmisille. Eh, Kiitos. Vihreiden puolesta herra Vaiteil paikalla, herra Herra Häusling. Ja, <clears throat> vielen Dank. Ich glaube... <clears throat> Kiitoksia. vielä ottaisin esille sen, että onko meillä hyvä lainsäädäntö. No, kyllähän se on parempaa kuin muissa maissa, se on totta. Mutta jos ei sitä riittävästi valvota, jos ei ryhdytä riittäviin toimenpiteisiin, eihän se silloin ole riittävän hyvää. Se on tässä ydinongelmana. Sitten on niitä, jotka kieltävät nämä ongelmat, ja minun uskoakseni me emme silloinkaan pääse oikeaan tulokseen, jos me mainitsemme nämä ongelmat, mutta me teemme mitään niiden eteen, niiden ratkaisemme eteen. Täällä mainitaan myös siitä, että täällä on miljoona allekirjoitusta kerätty, että käsittelisimme tätä asiaa. Silloin me emme voi että pelkästään komissio, että sen tulee muuttaa jotain, vaan lainsäädännöstä meidän tulee muuttaa näitä kysymyksiä, jotta voimme valvoa myöskin tätä tilannetta ja loppujen lopuksi ottaa sitä käyttöön myös sanktiot. Täytyy myös katsoa sitä, ettei me pelkästään kuvaile tätä tilannetta emmekä muuta mitään. Sitten kuljetusten ajallisesta rajoittamisesta. Siinä on tietysti paljon liikkumavaraa, siitä on keskusteltu paljon. Kysymys sen suhteen, miksi eläimiä kuljetaan näin pitkiä matkoja. Ja esimerkiksi siitä syystä, että teurastaminen on halpaa tietyissä eurooppalaisissa maissa halvempia sosiaalikustannusten vuoksi. Me tarvitsemme myös nyt tilannetta, hyvät kollegat, jossa meillä on näitä alueellisia teurastomaja huomattavasti enemmän, jotta eläimet voidaan teurastaa jo heti paikan päällä. Tähän tarvitaan uutta lainsäädäntöä ja tämä ei voi nyt olla niin vaikea, että alueet voisivat rakentaa lisää alueellisia teurastamoja. Meidän täytyy myös katsoa näitä kuljetuksen olosuhteita. Hyvin monet kuljetukset eivät ole kunnossa, koska säännöissä ei pitäydytä. Ja siksi meillä täytyy olla paremmat säännöt. Tietysti välillä sanotaan, että että kuljetus on välillä erittäin huono. Meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla näitä olosuhteita voidaan parantaa. Ja hyvät kollegat, teidän täytyy, hyvä edustaja Hoisling, päättää nyt. Täällä on kysymys siitä, että Euroopan unioni täytyy olla vakavasti otettava omassa lainsäädännössään, jota se valvoo ja parantaa. Tämä, tarina, tämä kertomus ei voi olla viimeinen tässä tarinassa, vaan meidän täytyy viedä tätä eteenpäin. Kiitoksia, Rova Müller. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin erittäin sydämellisesti kiittää esittelijää tästä hyvästä mietinnöstä. Kohta G, 23 ja 29 kohdat ovat erityisen tärkeitä. Eli meidän ei, me emme saisi enää kuljettaa elävinä näitä teuraseläimiä kolmansiin maihin. Meidän täytyy katsoa erikseen, mitkä ovat teuraseläimiksi tarkoitettuja eläimiä. Ja minusta komissio yksinkertaistaa liikaa, kun se sanoo, että valvomme ja katsomme näitä maita. Ja Minun mielestäni tämä mietintö on sellainen, että sen täytyy välittää meistä selkeä viesti. Kysymys on kuljetuksista, valvonnasta, sanktioista. Ja kysymys on myös siitä, että mahdollistamme sen, että uskonnolliset teurastukset tapahtuvat tulevaisuudessa vain tainnutuksen alaisena – ja meidän täytyy näin vähentää eläinten kärsimystä. Erityisesti eh, en usko, että viljelijöille on ihan se ja sama, mitä eläimille tapahtuu. Se ei pidä paikkaansa. Me tarvitsemme enemmän teurastamoita kyllä, mutta silloin tietysti täytyy täyttää kaikki ennakkoehdot. Ja tämä mietintö minun mielestäni on jo hyvä pohja kaikelle tälle työlle, kun pyrimme viemään eläinsuojelua eteenpäin. Kiitoksia sitten Roidl. Az előző két napi rendi ponthoz kapcsolódóan örülök, hogy... Kiitos. Liittyen kahteen edelliseen kohtaan on hyvä, että tilintarkastustuomioistuin ja parlamentti menevät samaan suuntaan johtopäätöksissään, että meidän täytyy kerätä enemmän tietoja liittyen eläinten hyvinvointiin. Tarvitaan hyvää yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen vaihtamista. Mitään uutta säädöstä en voi ruveta hyväksymään tietenkään tai uusia indikaattoreita. Se nimittäin vaarantaisi kilpailukyvyn, joka muutenkin on haurasta tuottajien kohdalla. Siksi ei ole yllättävää, että en ole samaa mieltä esittelijän kanssa, varsinkaan kahden viimeisimmän suosituksen kanssa. Suora ei saa alistaa siihen, että noudatettaisiin kaikkia eläinten hyvinvoinnin määräyksiä, mitä noudattamatta jättämisestä voidaan ratkaista. Tässä täytyy nimittäin huomioida eläinten kokonaistilanne. Ei tietenkään voida ruveta luomaan mitään uutta luokkaa myöskään vientimeneville eläimille. Eläinten hyvinvoinnin sääntöjen noudattamista täytyy arvioida yhdenmukaisesti silloin, kun unionissa kuljetetaan eläimiä, mutta myös tuonin ja viennin kohdalla. Lähdetään tehdä tarkistuksia. Yes. Kiitos. sitten ihan lopuksi. Ah, vielä kaksi puheenvuoroa. Ensin Schrei ja sitten McGuinness, sitten loppuu. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle. Palaan vielä siihen, mitä juuri täällä sanottiin, että tuon teurastuksen täytyy tapahtua läheisyydestä, läheisyydessä olevassa teurastumassa. Että näin ei kuitenkaan voi tehdä. Kysymys on taloudellisesta toiminnasta. Ja viljelijähän valitsee myös, mihin teurastamoon hän lähettää eläimensä sillä mm, hän haluaa myöskin tässä suhteessa vähentää kustannuksia. Siksi haluaisin katsoa sitä, mitä juuri totesin. Kysymys on siitä, millä tavalla asiat hoitaa. Kysymys on e, paljon enemmän valvonnasta ja täytäntöönpanosta. EPP-edustaja juuri toi tämän esille. Kysymys on näiden rekkojen valvonnasta. Siitä on kysymys. Nämä ovat minun mielestäni kaikkein tärkeimmät kohdat. Mm, lainsäädäntö on tässä se, jonka puitteissa täytyy toimia. Ja meidän täytyy katsoa myös sitä, millä tavalla nämä, näitä eläimiä kohdellaan. Me emme saa myöskään sanoa, että, että mitä täällä Wageningestä sanottiin. Tässä on monia asioita, jotka ovat vielä hoidettu erittäin hyvin. Ja lisäksi mainitin myös se, että eläinten teurastaminen tuolla tilalla – ei välttämättä aina onnistu. Meidän täytyy katsoa, miten tämä asia tulisi hoitaa. Siis, Sitten rouva McGuinness, olkaa hyvä. Ja siihen päätyy keskustelu. Thank you. Um... Kiitoksia. Haluaisin korostaa, että se mitä me pyrimme tekemään on, että me haluamme korjata ongelman, joka ei olekaan erittäin suuri yleisesti ottaen eläinten hyvinvointiin kuljetuksissa on yleisesti jotain hyvällä tasolla, mutta on tiettyjä asioita, joihin tulisi puuttua, ja kiitänkin esittelijä hänen tekemistä töistä. Olisi tärkeää, että tutkitaan tämän edellisen esitelmän mainitseman tutkimuksen tarkastusmäärät. Neljä miljoonaa tutkimusta, öö, t- tarkastusta, joissa on olla rikkomusta, ja Tämä taulukko kyllä puhuu puolestaan, sen tapauksissa tarkastuksia ei tapahdu ollenkaan, joten olisi katsotaan, mitä joissain maissa ei tehdä, koska selkeästikin ongelmia on. Sí, muchas gracias. Kiitoksia kovasti. Sitten käyn komission puoleen. Haluatko joku komission edustajista puhua? Rova Ramirezko, olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Komissio haluaisi kiittää parlamenttia mietinnöstä ja, ja odottelemaan lopullista versiota, koska tässä on vielä erimielisyyksiä varmaan tarkistuksella paljon. Eli paneudumme tarkkaan lopulliseen kertomukseen ja ehdotuksiin. Mitä tulee näihin esille tuleisiin kysymyksiin nyt keskustelun aikana? Komissio on muuttamassa raporttijärjestelmää kuljetusten osalta, kun voimaan tulee uusi valvonta elintarvikkeiden rehuja varten – jäsenvaltioiden raportointivelvoite muuttuu komission suuntaan, ja nyt käymme keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa. Kun komissio kerää tietoja, niin voitaisiin myös sitten tarkastusten suoritumista selvittää kuljetusten aikana. Sitten GPS-suositus. Sehän on jo käytössä. Kaikissa rekoissa, jotka eläimiä kuljettavat, niin se täytyy olla GPS-laite mutta jäsenvaltioissa ja eri yrityksissä järjestelmät eivät toimi keskenään. Jäsenvaltiot yrittävät tätä ratkaista. Eli kyllä se käytössä on. Sitten elinten hyvinvointia koskevat indikaattorit. Olemme samaa mieltä kertomuksen kanssa, että me tarvitsemme indikaattoreita kuljetuksen varten. Jatkamme tätä tulevina vuosina. Ottaisin esille sen, että kuten parlamentin mietintö ovat todenneet, niin vienti menevät eläimet edustavat vain 9 prosenttia kuljetuksista. Suurin osa kuljetuksista tapahtuu EUn sisällä ja komissio uskoo, että suurin osa tapahtuu hyvin. Ikävä kyllä on ikäviä tapauksia myös, koska miljoonittain kul- kulkee eläimiä sinne sun tänne. Ja, ja siksi tulee näitä ikäviä kuvia myös joilla on valtava vaikutus. Totta kai olemme samaa mieltä, että ongelma on olemassa ja tuotannon loppuvaiheessa tapahtuvat kuljetukset ovat suuri ongelma, kuten tilintarkastus Suomesta on tuonut myös esille. Ja sitten nuoret elämät ovat myös yksi hankala kohta. Ja eläinten kuljettaminen vientiä varten, varsinkin korkeissa lämpötiloissa. Komissio on näitä kolmea alaa nyt käsittelemässä ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia, Rova Ramirez. Lopuksi vielä uudellaan puheenvuoron saa esittelijä Dorman, joka voi keskustelun päättää. Tak for, for det. Jeg synes også, debat... Kiitos paljon. Keskustelu täällä osoittaa selkeästi, että tälle keskustelulle oli tarvetta ja eri maiden välillä on suuria eroja siinä, miten eläinten kuljetukset hoidetaan. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi hyväksyä, että viime vuosina esiin on astunut uutta teknologiaa. Ja kun puhutaan eläinten kunnosta, niin puhutaan arvioinnista, jonka tekee ihminen. Ja tämä saattaa aiheuttaa eroja arviointeihin. Lisäksi on ero sen välillä, miten säännöt panan täytäntöön. Olen nähnyt eroja täytäntöönpanon ja sanktioiden suhteen ja sen suhteen, miten suhtaudutaan siihen, että ei sääntöjä noudateta. Me kaikki varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että haluamme parhaan mahdollisen lainsäädännön, jotta eläimiä kohdellaan asianmukaisesti silloin, kun niitä kuljetetaan, oli kyseessä ensimmäinen tai viimeinen kuljetus – eläimen eläin, elämän aikana. Toki eroja, erot ovat suuria, kun puhutaan teuraksi joutuvista eläimistä ja lisääntymistarjoituksen kuljetettavia eläimiä, mutta toivottavasti löydämme hyviä ratkaisuja eläinten kuljetukseen. Odotan innolla tulevaa työtä. Kiitos, herra Dorman. Sitten aikataulu, tarkistus, tarkistusten jättämistä, määräaika 7 7. joulukuuta kello 13 ja sitten hyväksyminen 23. tammikuuta äänestys täysistunnossa helmikuussa ensi vuonna. Sitten menemme kohtaan yhdeksän esityslistalla. Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa. Kuten tiedettä, Kollegamme Paolo de Castro on esittelijänä tässä tärkeässä direktiivissä. Se koskee siis koko elintarvikealaa. Näitä kaupan käytäntöjä on käsitelty nyt kolmikata neuvottelussa. Nyt hän kertoo meille, miten neuvottelut ovat sujuneet. Ja lyhyesti vain muistutan teille, mikä tilanne on Maatalousvaliokunta kertoi neuvotteluihin mennessään, mitä halusi saada, ja se hyväksyttiin täysistunnossa 22. lokakuuta ja myöhemmin 25. lokakuuta. Ja totta kai valiokunnan tiimi on nopeasti käsitellyt tätä puheenjohtajavaltio Itävallan kanssa, jotta saataisiin vielä sopimus tämän vuoden loppuun mennessä. Kolme kolmikantaneuvottelua on ollut tähän asti. Neljäs ja De Castro mukaan ehkä kaikkein vaikein on tulossa 6. joulukuuta. Ja siellä on komission Hogan tuossa neljännessä kolmikantaneuvottelussa. Ja siellä ehkä sitten, no nähtäjäväksi jää lopullinen sopimus joka tapauksessa, jos tällainen saadaan joulukuussa, niin sitten voidaan viedä eteenpäin. Tai sitten tarvitaan viides neuvottelua vielä 12. joulukuuta täysistunnon aikana. No niin, annakin tässä puheenvuoro nyt herra De Castrolle, joka voi kertoa enemmän. Grazie, grazie. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tekin totesitte, saimme neuvotteluvaltuudet täysistunnon äänestystuloksella 25. lokakuuta ja välittömästi käynnistimme kolmikantaneuvottelut. Kaikki varjosettelijat sen tietävät, että meillä on tiukka aikataulu. Kolme tapaamista on jo ollut ja seuraava siis, kuten totesitte, on nyt tulossa tämän viikon torstaina 6. joulukuuta. On sanottava, että neuvotteluissa me olemme parlamentin puolet osoittaneet valtavasti joustoa. Varmastikin olemme saaneet aikaa sovun myös joissakin tärkeissä kohdissa puheenjohtajavaltio Itävallan kanssa ensin soveltamisella laajentaminen koskemaan kaikkia maataloustuotteita, eikä vain elintarvikkeita, mukaan lukien siis puuvillaa, tai ruuat. Ja me olemme saaneet myös hyviä tuloksia tärkeissä poliittisissa kysymyksissä. Soveltamisalan laajentaminen esimerkiksi myös EUn ulkopuolisiin toimijoihin. Mm, ajatellen kieltoa, esimerkiksi hyödyntää arkaluontoisia tietoja, se, että pakollinen kirjan sopimus on laajemmin käytössä – jos toimittaja sitä haluaa. Tai kielto, ja tämä ei ole pelkästään hankkijan puolella, vaan myös keskuksen puolesta sellaisia kustannuksia, joita ei voida edellyttää toimittajalta. Ja sitten mikä on tärkeää, myös luottamuksellisuuden säilyttäminen tai anonymiteetin säilyttäminen. Puheenjohtajavalta Itävalta on halunnut sellaisen mahdollisen säilyttää, että lainvalvontaviranomaiset kuitenkin voisivat vielä ilmiantoja ottaa vastaan eri tuottajajärjestöiltä. Ja myös kansalaisjärjestöt voisivat tulla mukaan, kuten parlamentti on tivannut. Sitten yksi tärkeä kohta, joka liittyy mahdollisuuteen toimittajan kohdalla valita, kenen lainvaltaviranomaisen puolen kääntyä omassa jäsenvaltiossaan vai jäsenvaltiossa, jossa jakelija toimii. Ja sitten siinä on joitakin torjuntavelvoitteita otettu myös mukaan laivalvontaviranomaisille kansallisella tasolla, jotta kaikki voivat hyvissä oloissa tehdä työtä. Mehän tiedämme, että jäsenvaltiossa on myös omaa kansallista lainsäädäntöä, mutta kaikki ei ole toiminut. Se käy ilmi myös meidän esityksestämme, eli olisi vähimmäisvaatimukset velvoitteille – ja se meni aika hyvin läpi neuvottelussa sekin. Myös sinne halutaan sovittelumekanismia mukaan. Sekin on ollut tärkeää parlamentille. Niin ikään, että vahvistetaan yhteistyötä kaikkien kansallisten viranomaisten kesken. Eli kaiken kaikkiaan parlamentin jotkut kohdat kyllä ovat menneet läpi, mutta on kyllä sanottava, että vielä on useita, jotka valitettavasti edellyttävät pitkiä neuvotteluita ehkä yksi kaikkein tärkeimpiä poliittisesti, kuten kaikki varjot varmaan tietävät, liittyy mahdollisuuden liittyä ottaa soveltamisalaa koskemaan kaikkia toimittajia. Ja totta kai tämä on saanut hyvää tukea, että epäterve on epätervettä Eli minkälaisia rajoituksia reunaehtoja ei pantaisi tämän periaatteen soveltamiselle. Totta kai olemme valmiita myös kompromisseihin. Parlamentin tavoitteenahan on tietenkin saada tämä direktiivi hyväksytyksi. Mutta yhtä lailla odotamme puheenjohtajavaltio Itävallalta komission tuella sitä, että jos kuudes joulukuuta päästäisiin selvästi eteenpäin sitä paitsi puheenjohtajan vielä nyt ei ole nähty kaikkia kantoja. Toivottavasti sitten johtaja Mögel voisi sitten jotain tästä kertoa, jospa he voisivat puheenjohtajan kanssa löytää jotain yhteistä säveltä, että voitaisiin sitten myös vahvistaa se laaja enemmistö, joka löytyi. Näistä 28 äänesti puolesta, 160 vai vastaan. Olen iloinen siitäkin, että muuten ei olisi tätä mahdollisuutta muuta kuin jatkaa neuvotteluja sitten Romanian kaudella. Kiitos. Gracias, Paolo. Kiitos, Paolo. Kiitos. olisi, että se voitaisiin hyväksyä mahdollisimman nopeasti. No, täällä on useita puheenvuoropyyntöjä, mutta ensin varjosittelijät. McGuinness ensinnä. Thank you, Chair. Thanks to... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos De Castrolle selonteosta. En toista, mitä hän sanoi. Meillä on erittäin paljon töitä edessä torstaina. Haluaisin sanoa valiokunnalle, että me onnistumme, mutta en ole tästä varma. Tämä on erityisen tärkeä lainsäädäntö, joten haluaisin, että se tehdään kunnolla – enkä halua, että sitä hosutaan. De Castron ja kumppanien kanssa äh, teemme kyllä pitkään töitä, mikäli läpimurto on tehtävissä. Ongelmia oli tarkistuksen 56 kanssa koskien jälleenmyyjien ja tukkoreiden yhdistymistä, ja tähän tarvittaisiin tässä tarvittaisiin selvitys, tutkimus sen sijaan, että se asetetaan suoraan tähän lainsäädäntöön, niin siitä on sovittu Tarkistus 64 ei enää ole tekstissä koskien eläinten hyvinvointia. Ja minä päätän puheenvuoroni tähän. Toivottavasti saamme perjantai-aamuna pikkutunneilla hyviä uutisia. Kiitos sitten seuraavaksi. Rova Ashwood. Dank. Es ist in der Tat so, dass... Kiitoksia. Niin, mehän olemme saaneet paljon aikaiseksi ja neuvotelleet hyvin. Ja minun mielestäni on hyvä, että tuottajat ja viljelijät myös Euroopan unionin ulkopuolella otettu huomioon, sillä ihan voi olla niin, että me täällä tarjoamme hyvän suojan omille viljelijöillemme ja sitten Marokossa ja Välimeren toisella puolella siellä ei suojella näitä viljelijöitä ollenkaan. Tämä on tärkeä osa ehdotusta niin, että Euroopan unionin ulkopuolella olevat tuottajat saavat suojaa, kuten myös täällä Euroopan sisällä. Toivon myös, että se riippuvuus, joka vielä on vähän esillä näissä keskusteluissa, tuottajan riippuvuus esimerkiksi osuuskunnassa tai, tai kaupasta. Tässä on muutama kohta, jossa meidän täytyy vielä käsitellä asiaa lisää ja lisäksi mielestäni on hiukan ongelmia tässä omakustannehinnasta ja tuotantohinnasta, sillä tämä on kuitenkin hiukan harmaa vyöhyke ja huono viesti ulospäin, jos elintarvikemainoskustannukset voidaan ottaa mukaan tähän tuotantohintaan. Yleisesti ottaen kuitenkin minun mielestäni mm, tässä on edetty hyvin. On totta, että eläinsuojelutarkistukset ovat asianneet ulkopuolelle. Toivottavasti katsotaan uudelleen, muotoillaan ehkä uudelleen sillä kauppaan ei pitäisi tässä suhteessa asettaa mitään vaatimuksia. Kaupassahan, eh, ja me keskustelimme juuri eläinsuojelusta, kuljetuksista. Nyt tässä on kysymys kaupasta, ja lähtökohtana täytyy olla se, että viljelijöille ainoastaan se, joka tästä kaikesta maksaa. Tätä nyt ei ole ihan loppuun vielä neuvoteltu, mutta aika varovasti uskon, että ehkäpä torstaina nyt sitten päästään eteenpäin tässä teknisessä trilogissa Me säädetään kiitteen kriittisissä kohdissa. Kiitoksia. Kiitos. Herra Loisson. Merci, madame la présidente. Alors moi, je suis déjà... Kiitos. Minä olen usein otteeseen puhunut tästä kun maanviljelijät ovat paineiden alla. Sillä on omat seurauksensa tulomenetykset muun muassa. Siksipä tuottajien täytyy järjestäytyä voimakkaammin, koska hallitukset oikeastaan ajavat enemmän suuryhtymien asiaa kuin pienilijöiden, mutta Ruotsin parlamenttiin perusteltu lausunto ottaa esille keskeisen ongelman – nimittäin rajat ylittävät ongelmat sisämarkkinoilla. Eli kysyisin vain yksinkertaisesti, miten komissio aikoo epäterveen kilpailun hoitaa ja mikä vaikutus sillä on Euroopan tasolla kilpailulle, kun tämä epäterve kilpailu on oikeastaan tämänkin komission ideologisesta vasta peräisin. Rova Müller. Ich möchte gerne im Namen unserer Marjo esittelijän Elsi Kataisen nimissä, joka valitettavasti ei päässyt tänne paikalle, haluaisin sanoa jotain. Haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyötä tässä tärkeässä lainsäädäntöhankkeessa. Itävallan kanssa tehty yhteistyö on ollut hyödyllistä ja toivottavasti löydämme tällä viikolla kolmikantaneuvottelussa ratkaisun kun katsotaan kolmikantaneuvottelut haluaisin ottaa sille kolme asiaa. Ensinnäkin parlamentin täytyy olla rationaalinen ja joustava, kun pyritään löytämään lopullinen ratkaisu direktiivin soveltamisalaan. Ja kun yritetään löytää ratkaisuja näihin epäterveisiin kaupan käytänteisiin. Ja näin meidän täytyy löytää ratkaisu sekä tavaratuottajille että ostajille, mutta ei kaikille toimijoille. Toiseksi ratkaisun täytyy noudattaa EU-lainsäädäntöä. Me voimme saada aikaiseksi vain hyviä ratkaisuja silloin, kun kysymys on elinolosuhteiden parantamisesta. Ja sehän tässä on tärkeänä. Direktiivi täytyy myös kyetä vastaamaan mahdollisiin oikeudenkäyntitapauksiin. Kolmanneksi direktiivin täytyy tulla voimaan tämän parlamentin parlamentaarisen toimikauden aikana, koska tuottajien elinolosuhteet täytyy parantaa nopeasti ja nopeasti ennen kuin YMP-uudistukset ja monivuotisen rahoituskehityksen uudistukset astuvat voimaan. La palabra. Kiitos, Schleicher. No voy a decir, por mucho que lo diga. Vaikka kuinka yritän, niin en vieläkään oikein osaa sanoa teidän sukunimen oikein. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, jos tässä nyt puhutaan uudesta maatalouspolitiikasta, niin tässä kohdin viljelijät sanovat, että tämä on kaikkein tärkein, jotta me saamme turvattua tuotteidemme hinnan. Se on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista ja toivomme, että parlamentti tämä hoitaa mahdollisimman nopeasti. Meillä on nyt myös tässä suhteessa direktiivi, mutta kuitenkin kysymys on aina siitä, millä tavalla tuo tuotanto pidetään ylhäällä. Eli olisi hienoa, jos voitaisiin katsoa myös tätä käsittelyä ja näitä tarkistuksia, joita olemme esittäneet, että tätä nyt ainakin voidaan selventää, miten pitkälle tässä mennään niin, että meille jää tästä jotain käteen. Mehän tästä olemme puhuneet jo vuositolkulla. Ja vielä kerran todella lämpimät kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijälle, mutta tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä, joita myös meidän tulee neuvotella. Kiitoksia. Kiitos, herra Andrieu. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ihan muutama sananen. Ensinnäkin haluan kiittää jäsittelijän Pauloli Castroa. Hän tekee erinomaista työtä. Me kaikki täällä olemme tietoisia siitä, että tämä on kontiasetuksen omnibusasetuksen kanssa kaiken tärkein vaalikauden lainsäädäntöteksteistä. Ja mikäli tässä olisi nyt rohkaistava esittelijä, niin olisi sanottava, että tämä on kyllä kerta tärkeä teksti tasa-arvo, reiluus on meidän työmme keskiössä. Ja Himan Guinnessin ohella on sitä mieltä, että tässä pitäisi panostettava mietinnön laatuun. Ja olisi hyvä merkki, että tämä saataisiin vaalikauden loppu mennessä tämä lainsäädäntö aikaiseksi. Tämä on niin erityisen tärkeä aihe, että tähän löydetään ratkaisu. Ei voi mennä niin, että tässä suuret ovat tässä epäreilussa asemassa pienempi verrattuna. Tämä on erityisen tärkeää, että tämä ala pysyy elinvoimaisena koko Euroopan unionin alueella. On katsottava, saadaanko tämä nyt loppuun ennen vaalikautta. Se riippuu tästä seuraavasta kolmikantaneuvottelusta. Edustaja Neuchel. Ich möchte gerne an äh, Paolo Dynuve kanssa... Paololle haluaisin sitä ihan konkreettisen kysymyksen. Saksan äh, erityisesti äh, tämä tarkistus 361, jossa eläinsuojelustandardeja se raukesi, mutta minulla on kysymys 360, joka koskee näitä yhtiöitä. Se on saksalaisen erityisen kiinnostava. Vain tämä lyhyt kysymys siis. Muchas gracias. Kiitos. Sitten keskustelun päätteeksi. Herra Flanagan. Um, uh, just uh, uh, to wish uh, uh, Mr. Haluaisin toivottaa lykäpyttyyn De Castrolle ja hänen tiimilleen. Nimittäin YMPn kanssa ollaan tässä vaiheessa siinä tilanteessa, että ollaan ikään kuin tunkemassa rahaa saavin, jonka pohjassa on reikä. Ja ennen kuin saadaan reilut hinnat viljelijöille, niin on ihan sama mitä YMPllä tehdään, niin koska ei tässä kun ratkaisua muuten tule. Mutta on erityisen tärkeää, että tämä sisällön päätöksen vaalikauden loppuun mennessä. Kiitos. Näin päättyy keskustelu jäsenten osalta. Ja nyt puheenvuoron saa komissio herra Mögele Agripeosastolta. Thank you very much, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin täydentäisin sitä, että loistava edistystä on saatu ensimmäisessä kolmessa kolmikantaneuvottelussa. Aika paljon on kysymyksiä ratkaistu. Myös tekniselläkin tasolla on tehty loistavaa työtä. Tämä on nyt se perusta ja ennakkoedellytys tietenkin kolmikantaneuvottelujen menestymiselle. Haluaisin kiittää kovasti herra esittelijää Paula de Castroa rakentavasta lähestymistä vastaan. Se on todellakin auttanut saamaan aikaan edistystä. Aivan varmasti tämä auttaa myös auttaa meitä saattamaan neuvottelut hyvään tulokseen. Ja kuten hän totesikin jo, kuten muutkin, Euroopan parlamentin tärkeitä kysymyksiä on nyt saatu mukaan. Siksi ei niinkään olekään tarkistusten määrästä kyse, vaan niiden sisällöstä on kyse. Mitä kaikki olisi siis huomioitu. Komissio on halunnut olla mahdollisimman joustava niin pitkälle kuin mahdollista, kun katsotaan, mikä oli erotuksemme perusta, eli vähimmäistason yhdenmukaistaminen, jotta voidaan heikkoja suojella vahvoja vastaan. Torstaina vaimo saamme ainutlaisuuden tilaisuuden saattaa päätöksen tämä prosessi, niin että saadaan aikaan sopimus. Kuten on todettukin, voi olla, että tällä kertaa menee myöhään, ainakin kello 6-12 yöllä on yleensä nämä normaalit ajat. Ehkä siinä oli riittävästi aikaa, jotta voidaan avoimet kysymykset ratkaista ja saada aikaan hyviä tuloksia haluaisin tähdentää vähän sen mukaisesti, mitä Roo Mülleri juuri totesi. Sitä, että meillä on tärkeää ensinnäkin, että saamme aikaan hyviä tuloksia aikaan sisällössä, mutta kuitenkin, että peru, oikeus perustaa pysyy mielessä. Ajatellen varsinkin soveltamisala 34.2 artikla varsinkin, mitä on odotettava tässä. Meidän on osoitettava, että soveltamisalan osalta tulokset antavat meille mahdollisuuden osoittaa siis, että viime kädessä tästä hyötyy tuottaja. Eli tämän kaiken perään toteaisin olevan varsin toiveikas, sikäli että viiko, tämän, tällä viikolla tuloksia saadaan, ettei neuvottelu tarvitse enää jatkaa, palata 12 päiväkin vielä, vaikka jos niinkin kävisi, niin siinä on riittävästi vielä kuitenkin mahdollisuuksia saada aikaan hyviä tuloksia tällä kaudella – Mielestäni se on erityisen tärkeää tässä. Kiitos. Muchas gracias. Kiitos. Ja sitten ihan lopuksi puheenvuoron saa vielä kollega Paolo de Castro, mutta sanoisin, kuten moni muukin täällä on todennut, että nyt on käsissä kaikkein tärkeimpiä säännöksiä tällä kaudella. Ala odottaa nyt tuloksia, koska tätä on vuosia työstetty ja nyt voidaan ottaa aivan harppaus eteenpäin. Eli keskustelun päätteeksi Paula, ole hyvä. Grazie, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos totta kai kaikille puhuneille ja kiitos varsinkin varjoesittelijöille, jotka ovat vieneet asiaa eteenpäin ja sitten teknisellekin väelle. Koska kun ajatellaan komitaneuvotteluja, niin se on urakka, jossa on paljon työtä myös teknisellä tasolla, kymmeniä kymmeniä todella sihteeristöstä, Markku muun muassa, ja Vasilio ja kaikki varjosittelijat avustajineen ja totta kai myös valiokunnan puheenjohtaja. Johtaja Mykelen puheet tarttuvat korvaan, niin minäkin olen luonnossani toiveikas, mutta kyllä siellä vielä on muutama huolenaihe jäljellä. Ja minä olen samaa mieltä Rova McGinnessin ja herra Andrionen kanssa, että me haluamme direktiivin tällä kaudella epäilemättä, mutta haluamme myös laadukasta työtä, koska minä uskon, että koko parlamentti on siihen sitoutunut. Siksi halusin Marin Oikelin mieliä rauhoitella näissä parissa kohdassa. Ne olivat jo hoidettu toisessa kolmikantaneuvottelussa. Ja kuten Robert McGinnis totesi, että komissio tekee selvityksen aikanaan hankintakeskuksista. Niin. Lopputulema on nyt ihan ulottuvillamme, mutta siellä on muutama huolenaihe ja Petro toivon, että kun nyt sopuu on ilmassa, niin komission ja puheenjohtajat Itävallan avulla saadaan aika ratkaisut tässä teemassa, joka on niin tärkeä. Ajatellaan direktiivin yleisen oikeudessa puitteita. On paljon lausuntojakin tullut tämän tueksi, myös oikeudellisia näkemyksiä. Ja toivottavasti sitten torstai-ilta myöhään voidaan ottaa tämä tärkeä askel eteenpäin. Yksi porras vielä yle, ja kuten Erik Andrio totesi, niin että sitten myös asetus toisi tällaisen kehyksen, jotta tuottajat olisivat vähän paremmin suojassa näistä epäterveistä käytännöistä, koska monessa jäsenvaltiossa hyvin usein. Sitä tulee vasta elintarvikeketjussa. Kiitos. Muchas gracias. Kiitos Paolo. Näin olemme päättäneet ne kohdat, jotka piti hoitaa ennen äänestysten toimittamista. Eli yhdeksän on hoidettu. Olemme aikataulussakin kahden minuutin, kolme minuutin päästä. Aloitamme äänestysistunnon. Pyytäisin, että kaikki kaikki ottavat äänestyskortin esille. Niin herra, meillä odottelemme. No anna nyt vielä pari-kolme minuuttia. Me olemme nyt ihan aikataulussa kuitenkin, mutta muistuttaisin vielä teille kaikille, että kello 19 on tässä samassa salissa tulossa joulukoktailtilaisuus valiokunnassamme. Eli tässä ihan samassa salissa. Ei tarvitse minnekään lähteä. Hoidamme äänestykset ja muut työt. Ja sitten voimme viettää hetken yhdessä ennen pyhiä. Eli annan pari-kolme minuuttia aikaa, että voidaan jakaa kaikki asiakirjat ja sitten sen jälkeen aloitamme äänestykset. Si les parece. No tenemos que esperar, Ah. Vamos a irnos. No, jos sopii, niin minuutin päästä aloitamme. Bueno, vamos. No niin, aloitetaanpa. Äänestys ensin. Lausunnosta. Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset. valmistelija on Rova Petir. En tiedä, haluatteko sanoa jotain. Jos ei, niin sitten suoraan menemme äänestämään ihan miten haluatte. Ei, eli toimitamme äänestyksen. San, ensin muistutan, että teillä on äänestyskortit kaikilla käytössä. Ensimmäinen tarkistus numero yhdeksän koneäänestyksenä johtuen sisällöstä, ettei tule epäilyksen häivääkään. Eli koneäänestyksenä numero yhdeksän. Äänestys alkaa tarkistuksesta yhdeksän Rova Senralta. Cerramos. Äänestys päättyy. Hylätty. 2, 29, 1. Seuraavaksi kompromissi 1. Niin ikään koneäänestyksen äänestys alkaa. Votado todos. kaikki järjestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 1 0. Kompromissi 2. Kun äänestyksenä äänestys alkaa. Votado todos. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 5 3. Sitten seuraavaksi tarkistus 89 puolesta. Hylätty. Siis puolesta vastaan. Hylätty. 95 Viekasilta puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kolmeen. Koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 22.5. viisi. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty 27, 2, 3. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 28, 2, 2. Tarkistus 121. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyh, hylätty. Enmienda 127. 127 puolesta vastaan hyväksytty. 128 puolesta vastaan hylätty. 130 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 27, 2, 3. Tarkistus 142. Puolesta vastaan hyväksytty. 144 puolesta vastaan hylätty. 146 puolesta vastaan hyväksytty. 147 puolesta vastaan hyväksytty. 148 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten identtiset 749, 150 ja 151 puolesta vastaan hyväksytty. Sataviisikymmentäviisi 155 puolesta vastaan hylätty. 100, anteeksi, seuraavaksi mennään kompromissi seitsemään. Koneäänestys alkaa. Kompromissi seitsemän. Ja päättyy. Hyväksytty 29.2.1. Kompromissi kahdeksan Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 2940 Tarkistus 10. Rova Joanalta puolesta vastaan hyväksytty. 11 puolesta vastaan hylätty. 12 puolesta vastaan hylätty. 13 puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 19 ei, ei. 21 Senralta puolesta vastaan hylätty. 23 Senralta puolesta ei 22, 22 puheenjohtajakorja puolesta vastaan hylätty. 23 puolesta vastaan hylätty. 24 puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan hylätty. 26 puolesta vastaan hylätty. 27 puolesta vastaan hylätty. 28 puolesta vastaan hylätty. 29 puolesta vastaan hyväksytty. 30 puolesta vastaan hylätty hyväksytty. 31 puolesta vastaan hyväksytty. 1 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 29.1.3. 38 Deleiltä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 31.01. Kompromissi 10. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 29.40. Sitten 44. Dylailta puolesta vastaan hyväksytty. 45 puolesta vastaan hyväksytty. 46 puolesta vastaan hylätty. 47 puolesta vastaan. Kai hylätty, mutta me tarkistamme. Numero 47. Äänestys alkaa. Tarkistus 47. Äänestys päättyy. No, hylätty. 48 äänet puolestaan, vastaan hyväksytty. 49 puolestaan, vastaan hylätty. 51 puolesta vastaan hyväksytty. 52, ei anteeksi, 53 todellakin. Seuraavaksi 53 puolesta vastaan hylätty. 54 puolesta vastaan hylätty. 54 tarkistamme koneäänestyksellä. Ja äänestys päättyy. Hylätty 12.21.0. 56 puolesta vastaan hylätty. 57 puolesta vastaan hylätty. 59 puolesta vastaan hyväksytty. 60 puolesta vastaan hyväksytty. 61 ei, vaan 63 puolesta vastaan hyväksytty. 64 puolesta vastaan hyväksytty. 65 puolesta vastaan hyväksytty. 66 puolesta vastaan hyväksytty. 67 puolesta vastaan ei ole no, kauhean selvää. 67 koneäänestys. Äänestys alkaa tarkistuksesta 67. Äänestys päättyy. No, on hyväksytty toki 17.15.0. 68 puolesta vastaan hyväksytty kompromissi 11. Äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty 32.1.0. Sitten 74 äänet puolesta vastaan hylätty. 77 puolesta vastaan hylätty. 76 puolesta vastaan hyljätty. 79 puolesta vastaan hyväksytty. 80 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kun lausunto luonnoksen hyväksyminen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 28, 3, 2. Onnittelut valmistelijalle, Rova Petirille ja hänen tiimilleen. Hyvästä. Niin, Redontin. Simplement pour signaler qu'il y a un problème sur euh, ma Haluaisin nostaa sen, että minulla on ongelma tässä minun konsolissa. Tämä tyhjän äänestämisnappula ei toimi, tämä valkoinen nappula ei toimi. La tecla de, de abstención no funciona. Ai, tyhjän äänen nappi ei toimi. En tiedä, miltä se kuulostaa milläkin kielellä. No, se on huomioitu. niin totta kai, olkaa hyvä. Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice. Samo bih željela ovom prilikom zahvaliti odboru na ovako velikoj... Kiitoksia. Haluaisin kiittää valiokuntamme tästä tuesta mietinnölleni. Ja tietysti kiitän sihteeristä avusta ja Tomagoja ja myös EPPn neuvonantaja. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Petir. Ja sitten toiseen lausuntoon, josta äänestämme tänään liittyen Euroopan aluekehitysrahastoon, Euroopan sosiaalirahasto plussaan, kohesiorahastoon, Euroopan mediakalatusrahastoon ja kuten myös rahoitussäännöt näissä rahastoissa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa ja sisäisen turvallisuuden rahasto mukaan lukien. No, tässä lausunnon valmistelija on edustaja Joana. Usean otteeseen hän Olemme tätä lykänneet, että se aikaan kunnon sopuu varmastikin. Eli nyt sitten vihdoin viimein voimme toimita äänestykseen, mutta ensin puheenvuoronsa valmistelija Joanna, jos jotain haluatte sanoa, olkaa hyvä. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor, tuturor colegilor care au contribuit la... Kiitos oikein paljon. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat eh, kantaneet kortensa kekoon ja minä haluankin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat minua auttaneet. Aleksandro Mirona, sihteeristö, haluan kiittää ja haluan kiittää kaikkien poliittisten ryhmien kollegoja. Olemme nimittäin saaneet aikaan erittäin hyvän kompromissin. Tänään te olette saaneet muutamia korjauksia, ne eivät ole mitenkään avainasioita. Te olette saaneet ne sähköpostitse varmastikin. Kiitos oikein paljon kaikesta. Sí. No niin. Kiitos rouva Joana. Ja sitten mitä puhetta äänestys, kompromissi. Koneäänestyksenä kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 27.4.2. Sitten tarkistus 71. Äänet puolesta. 71 äänet puolesta vastaan. Eikä vieläkään selvää kai. Ja on kyllä nyt on, eli hylätty. 77. 77 äänet puolesta vastaan hylätty. Kahdeksankymmentä, hänet puolesta vastaan, hylätty. Kompromissi, ei kun anteeksi, anteeksi, tässä ei vielä tarkistuksia. 81, 81 puolesta vastaan, hylätty. 82 puolesta vastaan. Koneäänestyksenä ei, ei tullut minulle selväksi, eli 82 äänestys alkaa. Ramos. Ja päättyy. 17 äänellä hyväksytty, 17.14.2 siis tulos. Sitten 83 senralta äänet puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. En tiedä, voitteko nyt jo äänestää, koska siellä ollaan juuri asioita hoidettamassa. Äänestys päättyy ja tänin ääni huomioida myös. Kompromissi kolme on yksimielisesti 32 plus tänin ääni käsivaraisesti. toivottavasti jo nyt sitten toimii. Eli seuraavaksi, kun kompromissi kolme hyväksyttiin yksimielisesti peräti, niin seuraavaksi tarkistus 87 Senralta hänet puolesta vastaan hylätty. 11 puolesta vastaan hylätty. 88 puolesta vastaan hylätty. 89 puolesta vastaan hylätty. Yhdeksänkymmentä puolesta vastaan. Ei kauhean selvältä näytä. Numero 90 kone äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy 19.13.0 hyväksyttyä. 91, sanoo puheenjohtaja. Ei todellakin, anteeksi. 94. Nyt äänestämme tarkistuksesta 94. Senralta jälleen äänet puolesta vastaan hylätty. 95 puolesta vastaan hylätty. Selvä. Koneäänestyksenä numero 95. 95. Äänestys päättyy. Eli hyväksytty todellakin. Hyvä, että korjattiin. 18.14. 96 puolesta vastaan. Taitaa olla sama enemmistö ihan, eli näin ollen hyväksytty. Sitten 113 seuraavaksi. 113. Löytyykö äänet puolesta sen ralta vastaan? Hylätty. 114 puolesta vastaan hylätty. 115 puolesta vastaan hylätty. 116 puolesta vastaan hylätty. 117 puolesta vastaan hylätty. 118 puolesta vastaan hylätty hylätty. 119 puolesta vastaan hylätty. 120 puolesta vastaan hylätty. 121 puolesta vastaan hylätty. 122 puolesta vastaan hylätty. 123 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi neljä. Koneäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 27.3.1. Sitten tarkistus 15 suomalta puolesta. Vastaan hyväksytty 130 puolesta. Vastaan hyväksytty. 131 Euroopelta puolesta vastaan hyväksytty. 100 ryhmänä Flanaganilta 132, 133, 134 ja 135. Yhtenä ryhmänä nämä neljä tarkistusta. Äänet puolesta vastaan hylätty. 136 jälleen Flanaganilta puolesta vastaan hylätty. 137 puolesta vastaan hylätty. Sata puolesta vastaan hylätty. Sitten 149. Flanaganilta sekin puolesta vastaan hylätty. 150 puolesta. Niin, tämäkin on yksi ryhmä. Tässä sanotaan todellakin että olevan tarkistukset 150 aina tarkistuksesta 157 Puolesta vastaan hylätty. Tämä ryhmä tarkistuksia. Flanagan Z 161 puolesta vastaan hylätty. 168 168 Erdoisilta puolesta vastaan hyväksytty. 172. Ei vaan 179 sanotaan puolesta vastaan. 172 puolesta puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 suonalta puolesta vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan hyväksytty. 26 puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. Satakahdeksankymmentäneljä Ropeelta Padarilta puolesta vastaan ylätty käsittääkseni, mutta tarkistamme kun äänestyksenä. 184 äänestys alkaa. Ja päättyy. Jaha. Kyllä hyväksytty, mutta 15, 14, 3. Vähän tiukille meni. Sitten samalta herrolta vielä tarkistus 185. Hänet puolestaan vastaan. Taitaa olla sama enemmistö hyväksytty. No tarkistamme koneäänestyksenä. 185 ah, äänestys on käynnissä ja päättyy. hyväksytty 18.14.0. 186 Rebekalta puolesta vastaan hyväksytty. 187 puolesta vastaan hylätty. 29 puolesta vastaan hyväksytty. 33 Kaputtolta puolesta vastaan hyväksytty. 34 puolesta vastaan hyväksytty. 41 puolesta vastaan. Ei kansanpuolen osalta oikein selväksi tullut. Puolesta, 41 puolesta vastaan hyväksytty. Neljäkymmentäkaksi. 42 sanovat tässä Luosolta puolesta vastaan hylätty. 44 puolesta vastaan Hylätty. Neljäkymmentäviisi puolesta vastaan hylätty. Kaksi identtistä tarkistusta 46 ja 47 äänet puolesta vastaan hylätty. Jälleen kaksi identtistä 48-49 äänet puolesta vastaan hylätty. 50 puolesta vastaan hylätty. Kolme puolesta vastaan hyväksytty. 51 puolesta vastaan hyljätty. Kaksi identtistä jälleen 52 ja 53 puolesta vastaan hyväksytty. No niin, sitten koneäänestyksen okei. Okay. 52 ja 53. Äänet siis päättyy. Sama enemmistö hyväksytty. 17.14.1. 54 Shanilta puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 2. Koneäänestyksenä äänestys päättyy. Hyväksytty 28.31. Sitten 58 Flanaganilta puolesta vastaan. Hyväksytty 59 puolesta. No okei, me tarkistamme numeron 58. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 18.13.0. Ja nyt 59 puolesta vastaan. Sama enemmistö kai hyväksytty. 60 puolesta vastaan hylätty. 61 puolesta vastaan hyväksytty. 62 puolesta vastaan hyväksytty. 63 puolesta vastaan hylätty. 64 puolesta vastaan hylätty. 65 puolesta vastaan hyväksytty. 66 puolesta vastaan hylätty. 67 puolesta vastaan hylätty. 68 Ropeelta ja Patarilta. Puolesta vastaan hylätty. Selvä. Tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 68 tarkistus siis hylätty. No niin, Nopeasti meni, mutta läpi kuitenkin meni äänestys. Sitten viisi. Ei, anteeksi, mun yhtä korjaa, se on hoidettu, eli 69. 69 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys on käynnissä. Ja nyt päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Puolesta 25, vastaan 3 ja neljä tyhjää ääntä hyväksytty. Onnittelut edustaja Suonalle lausunnosta. Vihdoinkin saatiin aika, aika hyvä yhteisymmärrys tästä pitkän taipaleen jälkeen. Näin päätämme näin ollen esityslistan kohdat. Ja kertoisin seuraavista kokouksista vielä 7. tammikuuta Brysselissä. Ja vähän etuajassakin hoidimme. Kiitos myös tulkeille. Ja seitsemän minuuttia tulee lahjana nyt. Ja toivon kaikille hyviä pyhiä myöhemmin. Älkää nyt lähtekö kuitenkaan, koska tässä on joulumalja tarjolla tässä samassa salissa. Eli to- toivottavasti voimme juhlia tässä hyvissä mielin, koska tässä on iso urakka takana kaikkineen tarkistuksineen ympissäkin, kuten nyt. Eli hyviä pyhiä kaikille.